Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Good morning, everybody. Uh, we should start. We've got a lot of things to do. Meidän pitäisi aloittaa kokous, kun tavaraa on täksi aamuksi aika lailla. Haluaisimme aloittaa äänestykset täsmällisesti kello 10. Äänestyskortit ovat tarpeen. Laitan omani tänne jo paikalleen, joten voisitteko tarkistaa tilanteen, koska tunnin päästä aloitamme. On siis hyvin tärkeää, että kortit ovat mukana ja paikallaan. No niin. Mennäänpä nopeasti kohtaan numero kahdeksan. Tutkimuksen esittely aiheesta, miten Euroopan teollisuus voi edistää kasvua ja lisätä Euroopan kilpailukykyä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Arova Janne Silvestin. Hän on Tanskan teknologisesta instituutista. Ja hän esittelee tämän tutkimuksen. Olemme oikein iloisia, että olette täällä kanssamme. Meillä on myöhemmin tulossa myös joitakin huomioita Euroopan komissiolta ja ITRE-sihteeristössä tätä tietenkin on jo käsitelty. Aivan alkuun annan puheenvuoron henkilölle, joka johti tätä tutkimusta. Tutkimuksessa kuvaillaan, analysoidaan ja suositellaan vaihtoehtoja sille, kuinka Euroopan teollisuus voi edistää kestävää kasvua ja kilpailukykyä Euroopan unionissa. Tämä on hyvin tärkeää meille. Siinä tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvuun ja kilpailukykyyn ja linkittää tapaustutkimuksia Euroopan teollisuudesta erilaisiin mahdollistaviin estäviin tekijöihin ja esittelee myös suosituksia. Puhumme täällä puite olosuhteista, joita voidaan hyödyntää ja joilla voidaan vaikuttaa siihen, että voidaan edistää Euroopan teollisuutta täällä Euroopan parlamentissa neuvostossa niin, että Euroopan teollisuus saataisiin taas paremmin asemoitua globaalisesti. Kyseessä on siis uudelleen teollistaminen. Tämä on esityslistan kohtamme kahdeksan pääsisältä. Nyt annan teille puheenvuoron. Tervetuloa tänne etri valiokuntaan Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for this Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset tästä mahdollisuudesta esitellä tätä meidän tutkimustamme. Melkoinen kysymys, eli miten Euroopan teollisuus voi edistää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. No, tyhjentävää vastausta meillä ei ole, mutta jotain vinkkejä meillä on, ja niistä mä haluaisin kertoa teille täällä ja tänään. Ensinnäkin olette varmaankin tietoisia siitä, että te- taloudellinen elpyminen perustuu juuri tähän ja nyt teollisuudenkin täytyy panostaa tähän elpymisprosessiin. Eli tämän prosessin eh, ymmärtäminen on muuttunut. Kyse on tässä tutkimuksessa siitä, että kerromme, mikä on tämänhetkinen teollisuuden tilanne. Me olemme katsoneet, minkälaisia esteitä on olemassa ja mitkä ovat meidän vahvuutemme. Me katsomme enemmänkin näitä kilpailukykytekijöitä, sillä usein ne voivat olla esteitä ja positiivisia asioita. Ne voivat olla esteitä, mikäli niitä ei käsitellä ja niistä voi olla hyötyä, mikäli niihin paneudutaan. me katsomme sellaisia päätöksiä, joita viranomaistaholla voidaan tehdä, ja tässä katsotaan juuri sitä, mitä EU voisi tehdä. On olemassa monia tekijöitä, joihin julkisen tahon viranomaiset eivät voi puuttua, mutta joilla voidaan vaikuttaa juuri toimintamahdollisuuksiin ja sitä kautta tukea teollisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Alkuun muutama sananen tämänhetkisestä tilanteesta Olette varmaankin tietoisia siitä, että kasvu ei ole enää entisellään Euroopassa. 14-15 vuotta sitten kasvulukemat ovat, olivat samat kuin Yhdysvalloissa ja OECD-maissa ja jopa korkeammat kuin Japanissa, mutta Eurooppa ei elpynyt niin nopeasti kuin monet muut maailman alueet viimeisestä kriisistä ja kasvu pysyy tulevina vuosina melko lailla vaatimattomana. Yhdysvaltoihin verrattuna siellähän luvut on saatu vakautettua vuonna 2009, niin meillä työllisyystilanne on heikentynyt entisestään. Tällä hetkellä 16 prosenttia on valmistavan teollisuuden työllisyysaste toisin kuin vuonna 1995, silloin se oli 21 prosenttia. Me tiedämme myöskin, että työpaikkojen menetyksistä ovat kärsineet erityisesti vähän koulutetut henkilöt. Ja high-tech-sektori on sitten elpynyt tästä kriisistä nopeammin kuin muut. Laskuluvut ovat olleet vuosina 2008, 2013, 12 ja 14 prosentin välimaastossa. Mitkä ovat ne kilpailukyky tekijät, mitkä, vaikuttavat, mitkä tekijät vaikuttavat kilpailukykyyn. Michael Porter Harvardista sanoi, että kaikki vaikuttaa kilpailukykyyn, sekä yritykset, teollisuuden alat, et sekä kansallinen että Euroopan talous, joten me olemme yrittäneet luokitella nämä tekijät, jotta saisimme hiukan rakennetta tähän lähestymistapaan. Me olemme katsoneet henkistä pääomaa, eli työvoimaa sekä pääomaa, eli rahoituksellinen pääoma, lisäksi infrastruktuuria, innovaatiota, eli teknologista edistystä, tämän lisäksi myöskin tuotantoa ja arvoketjua, sitten yrityksen perustamista ja kasvua, eli yrittäjyyttä, lisäksi tarkastelemaan markkinoita sekä EU- että EUn ulkopuolella ja lisäksi vielä niin sanottua hallinnollista kehystä, eli e, mitä määräyksiä yritysten on noudatettava. Eli näitä osatekijöitä olemme tarkastelleet tutkimuksessamme. Mitä tulee henkisen pääomaan, koulutus ja taidot, tämä on tietenkin tärkeä seikka, kun pohditaan sitä, miten tilannetta voidaan parantaa. Keskeisin viesti on se, että rakenteellisia muutoksia on tapahtunut ja tämä vaikuttaa suuressa määrin juuri siihen, mitä tulevina vuosina työvoimalta vaaditaan. Yhä edistyksekkäämpiä järjestelmiä käytetään, automaatio ja digitalisaatio ovat tärkeitä Euroopan unionin teollisuudelle tuottavuuden kehittämiseksi ja pysyäkseen kilpailukykyisenä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että työpaikkoja menetetään automaation ja digitalisoinnin takia, mutta tämä ei ole itsestäänselvyys. Tähän voidaan vaikuttaa, koska tässä voidaan huomioida samalla myöskin se, että työllisyysluvut voivat pysyä samana tai parantua, riippuen siitä, minkälaista työvoimaa on tarjolla ja miten sitä käytetään teollisuudessa. Tämä tarkoittaa samalla myöskin sitä, että kun puhditaan työvoiman asemaa, niin me tarvitsemme riittävästi tieteen edustajia ja muita, jotka ovat korkeasti koulutettuja, mutta tämän lisäksi täytyy katsoa myöskin sitä niin sanottua tavallista työntekijää. Niillekin pitää olla samalla oikeat taidot. Näitä taitoja täytyy päivittää, jotta he tietävät, miten uusia laitteita ja välineitä ja teknologisia välineitä käytetään hyödyksi. Olen tässä hiukan vilustunut, joten pyydän anteeksi, kun tässä jatkuvasti yskiskelen. Niin, me suosittelemmekin, että eurooppalaisella tasolla meidän tulisi keskittyä juuri sellaisiin taitoihin, joita tarvitaan tulevaisuudessa, jotta näitä uusia tuotantojärjestelmiä voidaan hallinnoida. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että elinikäistä oppimista vaalitaan. Se on tunnettu konsepti. Esimerkiksi kouluttamalla nopeasti työmarkkinoilla olevia vähäisiä taitoja omeavia työntekijöitä. Ja tietenkin aina tarvitaan informaatio siitä, mitä tietoja ja taitoja työmarkkinoilla tarvitaan. Eli meidän täytyy katsoa, minkälaisia, minkälaista kysyntää työmarkkinoilla on. Excuse me. Maybe, maybe some hot tea <laughs> is maybe a rum toddy. <laughs> um. Kuuma tee tai rommitoti olisi nyt paikallaan. Oh, thank you very much. <laughs> it's very kind of you. Yeah, yeah, tea. Ah, it's a bit difficult to talk while talk, but we'll see. No niin, yritetään taas. Yhtä lailla tärkeää on saada rahoitusta käyttöön. Tähän tilanteeseen on vaikuttanut tietenkin itse kriisi. Ja olette tietenkin tietoisia siitä, että Tämä vaikuttaa suuressa määrin siihen, miten yritykset voivat saada lainoitusta käyttöönsä. Erityisesti PK-yritykset ovat kärsineet tilan kriisistä. Joissakin maissa ongelmat ovat olleet suuremmat kuin muualla, mutta erityisesti PK-yritykset kaikkialla Euroopassa ovat kärsineet kriisistä. Yhtä lailla teollisuus on kärsinyt tilanteesta johtuen siitä, että epävarmuus on kasvanut. Ekoteollisuuden puolella ei tiedetä, mitä tulevaisuus tuo tullellaan, ollaan vasta kokeiluvaiheessa ja tällaisilla aloilla on vaikea saada lainoitusta käyttöönsä ja tämä täytyy huomioida silloin, kun puhutaan rahoituksesta. Eli kyse ei ole vain niistä niin sanotusta tavanomaisista pk-yrityksistä, vaan uudenlaisistakin yrityksistä, jotka tarvitsevat myöskin omalle toiminnalleen rahoitusta kansallisten viranomaisten täytyy myöskin saada käyttöönsä luotettavaa tietoa tämänhetkisestä tilanteesta, minkälaisia ongelmia on kohdattu, jotta näihin ongelmiin voitaisiin myöskin puuttua. EU-tasolla kaivataan tutkimusohjelmia ja muita rahoitusohjelmia, jotta voidaan varmistaa, että maksut suoritetaan mahdollisimman nopeasti Eli ettei varsinkaan PK-yrityksellä käy niin, että he joutuvat kuukausien jopa vuosien ajan odottamaan maksusuorituksia. Ja me ehdotamme myöskin sitä, että yritetään kehittää PK-yrityksiä varten pidemmän aikavälin investointijärjestelmiä. Sitten infrastruktuuri, se on laaja kenttä. Me olemme tässä keskittyneet muutamaan vähäiseen. Tietenkin digitaalinen infrastruktuuri on erittäin keskeisellä sijalla, kun katsotaan tulevaisuuteen ja tähän on jo paneuduttu big dataa ja anturiteknologiaa ja tuotantoketjuja varten tarvitaan tällaista työtä ja yhtä lailla tärkeässä asemassa on energia. Euroopan sisällä tilanne on hyvin monimuotoinen. Energiakustannukset poikkeavat suuressa määrin maasta toiseen. Ja me tarvitsemme myöskin johdonmukaisen eurooppalaisen energiapolitiikan. Ja tähän toimielinten pitäisi paneutua. Lisäksi täytyy muistaa, että Eurooppaan kohdistuu melkoinen kansainvälinen kilpailu. Muualla Esimerkiksi Yhdysvalloissa energiahinnat ovat al, huomattavan paljon alhaisemmat, jopa puolet siitä, mitä Euroopassa. Hyviä tuloksia voitaisiin saada aikaiseksi siirtymällä älykkäisiin verkkoihin ja tehokkaammalla energian jakelulla ja hallinnoililla. Tällä saralla voitaisiin siis tehdä vielä paljon enemmän. Mitä tulee sitten itse raaka-aineisiin, Tätä on käsitelty jo aika lailla. Meidän täytyy katsoa juuri niitä raaka-aineita, joista on pulaa. Esimerkiksi Kiinasta löytyy paljon raaka-aineita, mutta ne jäävät pitkälti Kiinaan. Meidän täytyy siis katsoa, missä määrin raaka-aineita on käytettävissä ja minkälaisia kustannuksia niistä syntyy. Eli raaka-ainekysymyksiin täytyy kauppaneuvotteluissa jatkossa panostaa enemmän. Lisäksi tässä on olemassa myöskin se mahdollisuus, että käytetään paremmin olemassa olevia raaka-aineita hyväksi, eli tämä talouden kiertokulku ja jätteiden uudelleenkäyttö, esimerkiksi sähkölaitteiden osia kierrättämällä silläkin saralla voitaisiin vielä tehdä enemmän. Mitä tulee sitten teknologiseen edistymiseen ja innovointiin, niin yleensä EU kulkee jälkijunassa Yhdysvaltojen perässä. Me teemme kylläkin paljon tutkimustoimintaa, mutta EU:ssa ei kuitenkaan voida toimia yhtä tehokkaasti kuin muualla markkinoinnin saralla. Eli juuri tällä saralla voitaisiin tehdä paljonkin enemmän. Asiaa on käsitelty jo Horisontti 2020-ohjelmassa. Siinä keskitytään juuri tähän nimenomaiseen ongelmaan, mutta jatkossakin tätä aihetta tulee käsitellä ja jäsenvaltioiden väliset innovointierot ovat suuret. Joissakin maissa toimitaan jopa paremmin kuin Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa, mutta on olemassa myöskin jäsenvaltioita, joissa ollaan todellakin jälkijunassa. Eli tähän kuilun tulisi pureutua. Yksi keskeisimmistä ongelmista on se, että investointi, tuotanto ja tutkimus- ja kehityspuoleen on alhaisemmalla tasolla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa – Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tutkimuspuoleen investoidaan enenevässä määrin, mutta tämä perustuu enemmänkin julkisen kuin yksityisen sektorin ponnisteluihin. No niin, muutama kulaus teetä tähän väliin. So what we can recommend to be done. Me suosittelemmekin, että julkinen sektori keskittyisi julkisiin hankintoihin teknologiapuolella. Eli julkinen sektori vastaisi uuden teknologian hankinnasta huomioiden juuri keskeisten alojen tarpeet, terveys, turvallisuus, ympäristö, energia ja niin poispäin. Tätä asiaa on käsitelty myöskin Horisontti 2020 ohjelmassa, mutta parantamisen varaa on olemassa. Lisäksi tutkimuksessa keskitytään teollisuuteen, mutta enemmän voitaisiin katsoa sitä, että miten voitaisiin teollisuuden alasta saada vielä houkuttelevampia nykyiseen verrattuna. Sitten tuotanto ja arvoketju. Tämä on monimutkikas ala. En sano tästä sen enempää kuin sen, että yksi mahdollisuus PK-yritysten kasvun aikaansaamiseksi on se, että integroidaan ne paremmin suurempiin arvoketjuun liittyviin yrityksiin. Näin voidaan saada todellista innovointia aikaiseksi ja täten myöskin yhteistyötä voidaan parantaa pienten dynamisten pk-yritysten ja maailmanlaajuisesti toimivien suurten yritysten välillä. Mutta me tiedämme, että joillakin sektoreilla, vaikka tuotantoaste on alhaisella tasolla, niin silti ne voivat toimia tehokkaammin näillä integroiduilla markkinoilla. Yrittäjyys liittyy läheisesti juuri tähän edellä mainittuun asiaan. Me aina sanomme, että tarkoituksena ei ole vain lähteä perustamaan useampia pk-yrityksiä, vaan meidän tulisi keskittyä lähinnä niihin yrityksiin, jotka ovat jo olemassa, joilla on todellisia toimintamahdollisuuksia, tukea niitä vielä enemmän kuin että panostaisimme siihen, että ihmiset alkaisivat perustaa PK-yrityksiä. Sitten mitä itse markkinoihin tulee, yhtenäismarkkinat on tietenkin yksi suuri tekijä EU-ssa. Paljon on saavutettu, mutta monia esteitä on vielä edessämme ja ongelmat liittyvät lähinnä jäsenvaltioiden implementointiasteeseen lainsäädännön osalta siis. Ja lisäksi ongelmat liittyvät palveluiden kvalifikaatioihin ja muihin vastavuoroiseen tunnustamiseen. EU-tasolla täytyy lainsäädäntöä yhdenmukaista, ei tarvita niinkään uutta lainsäädäntöä, vaan täytyy varmistaa, että nykyinen lainsäädäntö toimisi mahdollisimman hyvin. Mitä tulee ulkoisiin markkinoihin, me tiedämme, että protektionismia on vielä olemassa ja tulevissa kauppaneuvotteluissa tähän tulisi myöskin paneutua. Näin pääsenkin kohta päätelmiin ja sitten tähän hallinnolliseen ja sääntelypuoleen. Välttämättä uutta ei tarvita, vaan meidän täytyy varmistaa, että täytäntöönpano olisi tehokkaampaa. Meidän tulisi panostaa e-hallintoon ja varmistaa, että hallinnollinen taakka, joka kohdistuu yrityksiin, pysyisi kohtuullisella tasolla. Kiitoksia. But... Kiitoksia. Tämä on oikein kiinnostavaa, mutta toki haluamme myös keskustella. Sehän on aina kaikkein tärkeintä kokouksissamme. Aivan ensiksi annan puheenvuoron koordinaattoreille kolme minuuttia kullekin. Herra Karins ensimmäisenä. Thank you very much for your... Kiitos, kiitos tästä hyvästä esityksestä. Tuli mieleen tutustumaan siihen yksityiskohtaisemmin. Otitte esille monia mielenkiintoisia kysymyksiä ja haluaisin kysyä yleisnäkemystänne siitä, mistä te puhuitte lyhyesti, nimittäin siis ero tilanteen välillä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Me näemme, että Yhdysvallat on kasvamassa, Yhdysvalloissa on kasvu, mutta Euroopassa me emme näe kasvua. Täällä tilanne matelee, ja tämä on myös sitä, mitä analyytikot sanovat, kun puhutaan tulevaisuudesta. Minun kysymykseni kuuluu, mikä on taustalla oleva pääero näiden kahden talouden välillä? ja mihin meidän lainsäädäntöinä tulisi keskittyä niin, että tämä ero pienenisi. Te puhuitte monista asioista, puhuitte energiakustannuksista, mutta me tiedämme, että energian hinta yksistään ei ole avain kilpailukyvylle. Venäjällä on alhaiset energiakustannukset, mutta se ei ole suinkaan kilpailukykyinen, koska se ei investoi mihinkään. Se vain vie rahat ulos Venäjältä. Pääomakustannukset, pääoman saatavuus, ne ovat varmastikin hyvin tärkeä kysymys. Työvoimakustannukset, työvoiman rakenne, työvoiman liikkuvuus, verotus, siitä te ette, puhunut, suhtautuminen yrittäjyyteen, siitäkään te ette puhunut, ja työvoiman taidot, sitä kyllä puhuitte, ja pääsy markkinoille. Eikö viime kädessä ole kysymys siitä, että Yhdysvallat on yhtenäismarkkinat, jolla on yksi valuutta, ja sitä EU ei ole, Eikö tämän pitäisi olla sitä, mistä, mihin meidän tulisi keskittyä? Thank you very much, Mr. Kofod on behalf of... Kiitoksia sitten edustaja Kofolds SND-ryhmästä. First of all, thank you so much for... Ensinnäkin eh, suuret kiitokset erittäin hyvästä esityksestä. Mielestäni korostitte oikein tärkeitä asioita tässä, kun mainitsitte muistaakseni kohdassa viisi sen, että meidän pitäisi olla paremmin osa globaalia arvoketjua. On hyvin tärkeää, että, että Euroopassa päästään proaktiiviseen kasvuun. Haluaisin tätä vielä kehitellä pidemmälle. Jos katsotaan näitä eri teorioita, tämä on hyvin tärkeä kohta. Sitten ensimmäinen asia, jonka totesitte, tämä korkea työttömyystaso Euroopassa. Puhuitte siitä, että tarvitaan taitopuitteita Euroopassa esimerkiksi, kun puhutaan ammattikoulutuksesta, nuorten koulutuksesta, elinikäistä oppimisesta, taidoista, joita voidaan hyvin helposti hyödyntää yrityksissä ja työmarkkinoilla. Näitä on kehitetään. Minusta tämä on hyvin tärkeä kohta. Voisitteko vielä tästä puhua lisää? Millaista potentiaalia olisi saada lisää yhteistyötä esimerkiksi ammattikoulutuksen elinikäisen koulutuksen ja muiden näiden tahojen välillä ja mitä se merkitsisi Euroopalle. Kiitoksia. pan Edustaja Grubarczyk, ECR. Jest obecny, nie ma. O jest. hän olekaan paikalla. On, onhan hän paikalla. Olkaa hyvä. Speaking my uh, language. Puhun e, puolaa. Przede wszystkim dziękuję bardzo za to e, wystąpienie. Niin, tämä mielenkiintoista esitys haluaisin kiittää siitä. On hyvä, että voimme keskustella tästä asiasta tänään. Kun me keskitymme kilpailu, kilpailun Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, meidän täytyisi myöskin tarkastella tutkimusta ja sisäistä kilpailua mikä on ajankohtainen tilanne sisäisessä teollisuuden alan kilpailussa Euroopassa. Sen täytyy lähteä liikkeelle myöskin sitä politiikasta, jota Euroopassa pannaan toimeen. Meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, meillä on kalastuspolitiikka, meillä on energiapolitiikkaa, mutta puuttuu muita politiikan aloja, joilla käsiteltäisiin näitä äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä ennen kaikkea talouden kannalta. Ajatellaanpa esimerkiksi merenkulkua ja siihen liittyvää taloutta. Se on käytännössä katsoen kitketty pois kokonaisuudessaan erinäisistä maista. Sitä ei enää ole olemassa monissa jäsenvaltioissa, ja tämä on yksi avainongelmista Euroopan unionille. Eräät osat Euroopan unionia, etenkin Keski- ja Itä-Eurooppa, ovat täysin menettämässä teollisen perustan – joka on siirtynyt muihin osiin Euroopan unionia. Ja meidän tulisi katsoa yksityiskohtaisemmin niitä alueita, joilta on kadonnut tämä talous, mikä on aiheuttanut voimakkaita maahanmuuttovirtoja, ennen kaikkea kun ihmiset siis etsivät työpaikkoja. Tässä siis kysymykseni. Onko ollut, onko tutkimusta, joka liittyisi teollisuuden valumiseen pois tietyistä osista Euroopan unionia toisiin osiin Euroopan unionia. Onko näitä ongelmia tarkasteltu, jotka liittyvät siihen, että esimerkiksi raskas teollisuus erityisesti on katoamassa, kuitenkin yksi muissa maissa, maailmassa kasvaa kuin Kiinassa? Ähm, Kiitoksia tästä vastauksesta. Seuraavana Telitska. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Uskoakseni Allen puolesta puhuu joku muu. Minä pyydän vain puheaikaa. Eli palaan asiaan, jos teille sopii, niin myöhemmässä vaiheessa. Yeah. Okay. If you can ask you, madam, you take a floor. Yeah. Olkaa hyvä, rouva siellä. Okay, okay, okay. No debates, yeah. Thank you very much. Uh, thank you for the, for the, um... Kiitoksia. Kiitoksia erittäin hyvästä esityksestä. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin tämä koskee Yhdysvaltoja. Haluaisin vertailla niin kuin aikaisemminkin täällä jo tehtiin näitä alueita, mutta haluaisin vielä lisätä asian, joka vähän rauhoittaa meitä Yhdysvalloissa. Nimittäin on ollut sellaisia poliitikkoja, jotka ovat olleet hyvin positiivisia siinä mielessä, että on saatu teollisuutta takaisin Aasiasta ja mitä tästä voidaan oppia. Näettekö meille parlamentissa jotakin roolia tällaisessa politiikan toiminnassa? Sitten uudesta teollisuudesta. Meillä on paljon teollisuuden uusia teollisuuden alueita. Pyrimme edistämään uutta teknologiaa, innovaatiota, high-techia, cleantechia, mutta on paljon nuoria työttömiä, joilla ei ole riittäviä taitoja jotta he voisivat ottaa vastaan työpaikkoja näillä uusilla teollisuuden aloilla. Mitä voisimme oppia? oppia Yhdysvaltojen kaltaisista maista tai muista maista, jotka ovat onnistuneet tässä asiassa paremmin, niin että voidaan paremmin linkittää koulutusjärjestelmämme ja uudet työpaikat. Näittekö roolin myös itse teollisuudelle tässä? Kiitoksia. Uh, well, sorry for my... Kiitoksia. Anteeksi vain huonosta ääntämyksestä. Niin tämä seuraava puhuja on varmaankin Van Vitsen Aldesta. Onkohan tämän ihan väärin äänetty? Suurin piirtein sinne päin ymmärsit ainakin, että teistä on kyse. Hyvää, kiitoksia. Alden puolesta oli siis tämä puheenvuoro. Seuraavana on Guen edustaja. Edustajan Silikotsis ei, vaan rouva Ernst. Okay. Wir haben erstmal kurz meidän täytyy ensin koordinoida asiaa. Minä en enää ole koordinaattori, mutta koordinaattori on juuri tullut. Meillä olisi seuraavat kysymykset. Ensinnäkin, te puhuitte hyvin paljon ICTstä, infrastruktuurista pitäisi kehittää. Minä uskon, että on suuria mahdollisuuksia luoda työpaikkoja tuolla kentällä. Ja haluaisinkin kuulla teiltä, mitä konkreettisia toimenpiteitä teidän mielestänne pitäisi lähivuosina käynnistää? Sitten toinen asia. Suuri ongelma on ke- keskinäinen pätevyyksien tunnustaminen. Miksi se kestää niin kauan? Missä on varsinainen ongelma? jäsenvaltioissa. Miksi ei tapahdu mitään liikettä tässä asiassa? Minä omilla alueillani olen puhunut tästä hyvin paljon. Olen usein saanut nähdä, että tämä sama ongelma säilyy. Se on vuosia ollut jo. Toinen, sitä puhuitte myöskin tuotanto- ja tuottavuuseroista, miten suuria ne ovat. Ei voida puhua pelkästään yleisesti teollisuudesta Euroopan unionissa. Meillä on suuria ero, eroja e, kehittyneiden ja vähemmän kehittyneiden teollisuuden alojen välillä ja myöskin eroja eri maiden välillä, miksi maat, joita kriisit ovat koskettaneet. Esimerkiksi Kreikka ja Kypros. Miten näette siellä mahdollisuuksia kehittää teollisuutta, saada aikaan sysäyksiä, joita todella tarvitaan. Ja erityisesti köyhät maat, kuten Romania ja Bulgaria, mitä ovat strategiat näitä maita varten, siis ensinnäkin, jotka ovat olleet ennen kaikkea rahoituskriisin uhreja, ja sitten näitä maita varten, jotka ovat erityisen köyhiä, kuten Romania ja Bulgaria? Kiitoksia. Sitten EFDD-ryhmän puolesta edustaja Borelli. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan teollisuuden elpyminen ei mielestäni onnistu, jos ei oteta huomioon eri maiden verojärjestelmiä. Italiassa esimerkiksi meillä olisikin kilpailukykyä ja laadukkaita tuotteita, mutta kasvu ei onnistu, koska verotus tukahduttaa kaikki mahdollisuudet, eikä myöskään kompensoida ponnistuksia riittävällä tavalla yrityksille ja kansalaisille. Enpä usko, että tämä on mikään ainoa esimerkki unionissa. Toivon siis, että pian aloitettaisiin pohtimaan sitä, kuinka voitaisiin yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden veropaine niin, että voitaisiin taata kaikille samat lähtökohdat. Tutkimuksia olen nähnyt, että on tärkeää investoida tutkimukseen ja kehitykseen ja nostaa koulutustasoa. Pikku, pienissä yrityksissä on vaikeuksia seurata tällaisia ohjeita. Rahat riittävät juuri ja juuri siihen, että se pysytään markkinoilla, jotka ovat yhä kilpailukykyisen, yhä vaativampia ja, ja niistä yhä vähemmän voittaa. Luottoa on tärkeää saada, mutta on myös pohdittava tämän tyyppisten investointien verovapautta olisi myös poistettava byrokraattista taakkaa ja helpotettava menettelyjä ja rahoituksen saamista. Yrittäjänä en ole koskaan kuitenkaan kuullut Enterprise Europe Networkista ennen kuin minusta tuli Euroopan parlamentin jäsen. Kuinka voitaisiin toimia niin, että näillä toimilla saavutettaisiin suurempi määrä pk-yrityksiä? Uh, thank you very much. Um... Kiitoksia Voisitteko nyt kommentoida ja vastata näihin kysymyksiin, hyvä rouva? Thank you. I'll try to do my best. Paljon kiitoksia. Yritän parhaani. Jos minulla olisi vastaukset näihin kaikkiin kysymyksiin, niin en istuisi täällä, vaan olisin paljon tärkeämmissä tehtävissä, mutta teen parhaani. Niin, ensinnäkin EUn ja Yhdysvaltain väliset erot mitkä tekijät tähän eroon vaikuttavat ja mihin lainsäätäjän pitäisi panostaa. Kerroit jo itse aika paljon asiasta. Yksi selittäistä vastausta ei ole olemassa. Pääoman kustannukset ja saatavuus on keskeisellä sijalla. Riskipääoman saaminen ei ole ollut niin helppoa. Siitä on puhuttu paljon EU-sa, koska sitä ei ole juurikaan ollut saatavissa verrattuna siihen, miten sitä on ollut saatavissa Yhdysvalloissa. Ja minun mielestäni nyt tilanne on vielä pahempi. Riskipääoman saatavuus on vähentynyt entisestään. Julkisen sektorin osuus on ollut EU-ssa 10-20 prosenttia, nyt se on 50 prosenttia yksityisellä puolella riskipääoman saatavuus on vähentynyt. Nyt täytyy vain pohtia sitä, että haluammeko, että tällä tiellä jatketaan tulevaisuudessakin. En ole rahoitusmarkkinoiden asiantuntija, mutta tätä mielestäni tulisi tarkastella myöskin täällä parlamentissa, kun lainsäätäjänä toimitte. Niin, sitten verotuskysymykset ja muut. Tietenkin verotusjärjestelmät poikkeavat maasta toiseen – jäsenvaltiothan itse verotuksen hoitavat ja tästäpä syystä omassa tutkimuksessamme emme tähän seikkaan ole puuttuneet. Haluaako sitten parlamentti ottaa verotusasiat esille, se on toinen kysymys, mutta tällä hetkellä verotusasiat ovat jäsenvaltioiden päätäntävallassa. Ja sitten sisämarkkinakysymys, se on yhtä lailla tärkeä, kuten itsekin sanoit. Unioni on suuri sisämarkkina-alue, mutta siihen liittyy vielä melkoisia ongelmia. Ehkäpä se on suurin yksittäinen asia, joihin toimielinten pitäisi paneutua, eli sisämarkkinoiden esteisiin, koska sisämarkkinat voisivat tarjota erinomaisia kaupankäynnin mahdollisuuksia. Sitten näistä kansainvälisistä arvoketjoista ja pätevyyksistä tiettyjä aloitteita on jo vireillä, en luottele, mutta täytyy muistaa, että tietoa täytyy lisätä, kertoa mitä taitoja tarvitaan tulevaisuudessa. Uskoakseni tähän voitaisiin pureutua esimerkiksi tilasto tietoa käyttämällä tai olemalla yhteydessä teollisuuden edustajiin. Minä uskon, että teollisuus ja julkinen taho voisivat tehdä parempaa yhteistyötä. Uskoakseni kemian teollisuus on yrittänyt huomioida juuri tämän seikan, eli minkälaisia tarpeita työvoiman, työvoimalta minkälaisia pätevyyksiä työvoimata jatkossa kaivataan. Sitten esitettiin kysymys kollega Kovalsikin puolelta. Kysyitte näistä rakenteellisista muutoksista, erityisesti Itä-Euroopassa, missä kustannukset ovat alhaisemmat. Ja jos tutkimusta me katsotte, niin sieltä löytyy erinomainen esimerkki Slovakia. Siellä on onnistuttu integroitumaan eurooppalaisen arvoketjuun. Erityisesti autoteollisuuden saralla tiedämme kustannuserojen olevan olemassa ja suoria ulkomaisia investointeja Saksasta on saatu aikaiseksi. Tämä ei välttämättä toimi yhtä lailla kaikissa jäsenvaltioissa, mutta ei voida sanoa, että vain ja ainoastaan unionin rajojen ulkopuolelle kaikki siirtyisi. Mahdollisuuksia on olemassa ja yksityiskohtaisempaa tietoa tähän liittyen löydätte meidän tutkimuksestamme. Sitten täällä viitattiin juuri näihin taitoihin. Tilanne on muuttumassa, koska palkkakustannukset kasvavat myöskin Kiinassa Eli kyllä teollisuuden toimialat ovat osittain myöskin palaamassa Euroopan unionin alueelle muualta maailmasta. Tietenkin tietyt tehtävät lankeavat teollisuudelle ja viittasin jo kemian teollisuuteen. He ovat tutkineet, minkälaisia pätevyyksiä tarvittaisiin. Eli täytyy ensin selvittää, mitä taitoja työvoimalta tarvitaan. Eli kaiken A ja O on varmistaa, että Euroopasta löytyy pätevää työvoimaa. Näin voidaan varmistaa, että tämä teollisuuden ala voi myös jatkossa toimia Euroopassa. Sitten vastavuoroisesta tunnustamisesta kysyttiin, eli miksi jäsenvaltiot eivät jousta. Teidän on kysyttävä näitä asioita jäsenvaltiolta. Toimielimet voivat toki painostaa jäsenvaltiota, mutta loppujen lopuksi jäsenvaltiot päättävät vastavuoroisesta tunnustamisesta, ei ainoastaan koulutuspuolella, vaan myöskin palveluiden ja tuotteiden puolella. Sitä tämä on yksi keskeisimmistä sisämarkkinoiden toiminnan esteistä. Eli EU-lainsäädäntö on olemassa kylläkin, mutta sitä ei vaan panna täysimääräisesti täytäntöön jäsenvaltiotasolla, eli esteitä kyllä on olemassa. Ja Edustaja Borrelli viittasi verotukseen ja sanon vielä uudestaan, että tämähän on jäsenvaltioiden vastuulla, jos jäsen, parlamentti haluaa asiaa käsitellä, niin silloin kyllä kaivataan melkoisia uudistuksia, mutta jäsenvaltioiden väliset verotusjärjestelmät poikkeavat suuressa määrin toisistaan ja se vaikuttaa tietenkin pk-yritysten toimintamahdollisuuksiin. Toisille yrityksille lankeaa suuri taakka, toisille taas pienempi tässä yhteydessä voin viitata myöskin näihin erilaisiin hallinnollisiin järjestelmiin. Toisissa jäsenvaltioissa ongelmat ovat suurempia kuin toisissa. Ja no, tiedän, että verkosto on laaja ja monet jäsenet ovat erityisesti kauppakamareita. Eli uskoisinkin, että tässä kaivataan valistus kampanjoita, jotta tieto välit, voitaisiin välittää yhä useammille yrityksille. Suuret kiitokset. Sitten seuraava kysymyskierros. Niin, haluatko protestoida? Ole hyvä. Eine Frage haben Sie min- niin, ette vastannut yhteen kysymykseen, joka minulle on kuitenkin tärkeä. Siinä oli kysymys todellisuudesta, erityisesti kriisin koittelemissa maissa, kuten Kreikka ja Kypros, tai muissa köyhissä maissa. Sitä, että et sanonut mitään nyt riippumatta tässä selvityksessä, jonka te olette tehneet. Tämä on tärkeä kysymys, kun me puhumme teollistumisesta Euroopassa. by, by our speaker. Kiitoksia. Tämä kysymys otetaan mukaan seuraavan kierroksen vastauksissa, jos sopii. Nyt minulla on täällä kymmenen puhujaa listalla, joten todella pyydän yksi minuutti per kysymys. Älkää tehkö mitään julistuksia, vaan y- pelkkä kysymys, yksi minuutti. Edustaja Kelly. Kiitos puheenjohtaja. Maalattu kuva ei ole kovinkaan kaunis. Hidas kasvu, mutta kuitenkin itse asiassa joka tapauksessa puhumme ongelmasta. Kysymys, joka minä olisin ottaa esille, liittyy koulutukseen. Se, että on puutetta insinööreistä, luonnontieteilijöistä ja niin edelleen. Onko tämä asia, johon on tartuttu? Ja jos, niin missä? Koska tämä on jotakin sellaista, mikä on meidän itsemme valvottavissa Euroopassa, ja sen ei pitäisi olla mikään pysyvä ongelma. Next, Peter, me, Kiitoksia. Sitten Rova Del Castillo de Vera. Kiitoksia. Suuret kiitokset tästä hyvin tyhjentävästä esityksestä. Nyt minulla on todella vain minuutti aikaa. Valitsin tästä pääsyn markkinoille. Se on hyvin tärkeä. Kyseessä on sisämarkkinoille pääsy. Sehän on koko tälle uudelle teollistumiselle kaikkein tärkein ja myös globaalisen kilpailukyvyn osalta. Tässä on kaksinkertainen ongelma. Ensinnäkin tästä aiheutuu paljon hallinnollisia ongelmia. Kolmas osa tai puolet hallinnollista ongelmista Euroopan teollisuudessa johtuu eurooppalaisesta lainsäädännöstä, mukaan lukien kansallinen täytäntöpano. Lisäksi lainsäädäntö on liian pirstoutunutta. Täällä esimerkiksi sanotaan, että olisi vahvistettava jo olemassa olevan täytäntöönpanoa sen sijaan, että luotaisiin uutta lainsäädäntöä. Minun mielestäni tässä molemmat yhdistävät, koska esimerkiksi teo- tekijänoikeudet, teollisoikeudet, se jo, siinä on pirstoutuminen aiheuttanut paljon vaikeuksia teollisuudelle ja sitten paljon muitakin esimerkkejä. Olisi siis kalibroitu, kalibroitava kunnolla, mikä on liikaa ja mitä puuttuu. Mr. Telitska. Kiitoksia sitten edustaja Telitska. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esityksestä. Olen hiukan yllättynyt siitä, että en kuullut mitään painotusta, joka olisi koskenut parempaa säätelystä. Jos me vertaamme itseämme muuhun maailmaan, on sanottava, että me emme aina tarjoa järkevää hyvää, älykästä säätelyä. Me, meidän pitäisi saada sellaiset, mutta huomioon vaikutukset näillä säädöksillä on. Neuvosto ei tee mitään vaikutusarvioita ja Euroopan parlamentti voisi tässä mielessä tehdä itse myöskin parempaa työtä. Minusta oli hyvä, että puhuitte yrittäjyydestä. Minusta se on keskeinen kysymys. Se on jotakin sellaista, mihin pitäisi keskittyä enemmän. Minusta meidän yrittäjämmiltä puuttuu mahdollisuuksia todella ottaa riskejä ja kehittää asioita. Puhuitte myöskin, ette puhunut veroista, puhuitte protektionismista, mutta pitää sanoa, että meillä on myöskin sisäistä protektionismia. Me voisimme toimia paremmin ajatellen omia sisämarkkinoita. Meidän pitäisi poistaa esteitä, joita ei riittävästi vielä ole poistettu ja jotka ovat systemaattisesti edelleen kuitenkin vielä olemassa. Next speaker, Mr. Kiitoksia sitten herra Nyt tämä keskustelu osoittaa, että meidän pitäisi puhua tästä vielä perinpohjaisemmin, koska keskustelu on edelleen aivan liian pinnallista. Toiseksi, kaksi asiaa on sellaisia, joista haluaisin lisää tietoa. Sanoitte, että meillä on liikaa energia, korkeat energiakustannukset, tällä vaikutus teollisuudelle. Mitä vaikutusta sillä on? Merkitsekö sitä, että meidän pitäisi Euroopassa ryhtyä edistämään särytystä vai pitäisikö meidän keskittyä enemmän uusiutuviin energioihin vai asettaa kysalaisiksi mitä on tapahtumassa? Ja sitten, miten me sitten toimimme, jos säädös, säädökset ovat liian mutkikkaita? Minusta tämä on hyvin mielenkiintoinen kommentti mutta mehän pyrimme kuitenkin siihen, että olisi vähemmän uusia lakeja ja, ja nämä uudet asetukset ja laitet olisivat sellaisia, että niitä voidaan todella panna toimeen. Tämä on se tehtävä, joka meillä on. Jos me kaikki näemme asian näin, sillä pitäisi olla e, myöskin vaikutuksia niin, että asetuksia syntyisi vähemmän tulevaisuudessa. The next speaker. Seuraava puheenjohtaja henkilö. Would like to... Kiitoksia hyödyllistä on tietenkin tehdä vertailuja muiden maiden kanssa, mutta meidän pitäisi katsoa, mikä on tilanne euroalueen sisällä. Mielestäni on selvää, että uudelleen teollistuminen tapahtuu euroalueen eteläosissa, mutta ei omassa maassani. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että oletteko samaa mieltä Ranskan hallituksen kanssa, joka on todennut, että euro on liian vahva, esimerkiksi Ranskan näkökulmasta katsottuna ehkäpä myöskin Italialle ja muille eteläisille maille ja liian heikko Saksalle. Thank you very much. Eh, pani Wybacka, następna mówczyni. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. Kiitos. Minä pidän arvossa tätä analyysiä, joka liittyy puutteisiin, joita meillä on teknisessä ja tollisessa kehityksessä, mutta eikö olisi aika tarkastella sitä, miten voitaisiin antaa sysäyksiä innovaatioille, suosituksia esimerkiksi, jotka osoittaisivat sen, että on tarvetta ryhtyä verotuksellisiin toimenpiteisiin, verotuksellisiin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan se, että yritykset ovat enemmän kiinnostuneita esimerkiksi tieteellisestä tutkimuksesta tai soveltavasta tutkimuksesta. Pitäisi myöskin selkeästi antaa ymmärtää, että kilpailutettaessa tarkastetaan sitä, mikä on innovaatiotaso, joka on tehdyissä esityksissä. Ja jos me haluamme lisätä rahoitusta tutkimukselle ja kehitykselle, meidän tulisi myös päättää, että tämä kolme prosenttia, kolmen prosentin budjettivajerajoitus, että sitä ei pitäisi, sen ei pitäisi koskea menoja, jotka liittyvät tutkimuksiin ja kehitykseen. Thank you so much, sir. Uh... Kiitoksia edustaja Federley siis. Yleensä aina keskustelemme siitä, mitä meillä on, emmekä niinkään siitä, mitä me haluamme ja mitä me tarvitsemme tulevaisuudessa. Tär- Vaikeinta on tietenkin arvioida, mitä tulevina vuosina tapahtuu. Tätä olisi pohdittava, jotta voidaan helpottaa tilannetta niin, että saadaan uutta kasvua ja uusia työpaikkoja ja erilaista teollisuutta olisi, haluaisin kommentteja siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, emmekä ainoastaan pohti sitä, mikä nyt tänä päivänä on vahvana, vaan mitä tulevina vuosikymmeninä haluan, halutaan saavuttaa. Eurooppahan aikaisemmin johti monilla aloilla. Nyt olemme nähneet, että on laskusuuntausta näillä aloilla, mutta meidän on vahvistuttava, meidän on päästävä takaisin johtoasemiin. Minkälaisia uudistuksia tarvitsemme, jotta voisimme mahdollistaa uusien teollisuuden alojen kasvun tulevina vuosikymmeninä? Madame Toy. Kiitoksia sitten Rova Toija. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata tähän aiheeseen, joka on minustani hyvin tärkeä. Se nimittäin koskee resurssien saatavuutta. Sanoitte, että luo, lainan osalta joissakin maissa on hyvinkin kriittisiä tilanteita, Espanja ja Italia erityisesti mainittava. Tämä koskee siis pankkilainan saatavuutta. Haluaisin kuitenkin puhua, millaisia resursseja on saatavilla julkisella tasolla. Amerikassa elpyminen onnistuu johtuen suuresta julkisesta investoinnista tutkimukseen, ei ainoastaan yksityisen sektorin investoinnista, erityisesti kun ajatellaan merkittävä teknologia, jolla on myös julkista intressiä, siis ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiin on investointi. Mitä Eurooppa voisi enemmän tehdä tässä? En tiedä, onko tässä analysoitu näitä erityistapauksia, en ole lukenut tätä tutkimuksia kokonaan, vai oletteko tehneet ehkä ehdotuksia tältä alalta? Tämä on hyvin tärkeä asia. Resursseja on vähän, Siksi olisi tärkeää pohtia kaikkia niitä rahoitusvälineitä, joilla voitaisiin saada aikaan vipuvaikutusta resurssin käyttöön ja houkutella yksityisiä sijoituksia. Mitä voitaisiin vielä tehdä enemmän? Mitä hyviä käytäntöjä voitaisiin vahvistaa? Kiitoksia. Eh, Kiitoksia sitten Teraz pan Gierek. to... Kiitos. Kun me puhumme teollisuudesta, meidän pitäisi ennen kaikkea tärkeää tehdä ero laajan mittaisen teollisuuden, siis tällaisen korporatiivisen teollisuuden ja paikallisen teollisuuden välillä, joka on riippumaton teollisuutta, joka tällä hetkellä ei toimi minkään kansainvälisen verkoston puitteissa. Tällä teollisuudella ei ole mahdollisuutta käyttää käyttää laajoja ja resursseja, mutta se voi perustaa toimintansa paikallisille teollisille perinteille ja paikallisille markkinoille. Meillä on tällainen suuri kuilu Euroopan unionissa. Chenik. Kiitoksia sitten edustaja Chenike. Muchas gracias, señora Silvest. Kiitoksia. Suuret kiitokset Rova Silves tästä tutkimuksesta. Odotan innolla tietoja siitä, mikä todellisuus on Haluaisin erityisesti viitata tietoihin, jotka ovat sivulla 87 tutkimuksessa Espanjassa sen mukaan 75 prosenttia työllisyydestä tulee PK-yrityksistä ja 65 prosenttia lisäarvosta tulee tältä sektorilla. Seuraavalla sivulla kuitenkin todetaan, että yksi kasvun ongelmista Euroopassa ja erityisesti Espanjassa koskee sitä, että, että PK-yritykset eivät saa lainaa Espanjassa tämän lisäksi on tapahtunut äh, pankin pelastamisoperaatio, joka johti siihen, että julkinen velka nousi 35-100 prosenttia BKT, ja näin ollen tarkoituksenahan oli, että PK-yrityksille lainananto helpottoisi. Oletteko sitä mieltä, että rahoitussektori Euroopassa edesauttaa kasvaa vai eikö? Oletteko sitä mieltä, että julkisen, julkishallinnon olisi hallinnoitava tätä vai olisiko, olisiko jotenkin julkisen pankkitoiminnan kautta tuettava tätä, kun yksityinen pankkitoiminta ei riittävästi tue? Kiitoksia sitten edustaja Helman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Me olemme puhuneet energian hinnoista ja olemme puhuneet uh, toiminnan, uh, toiminnan paramisesta Yhdysvaltoihin. Eikö nyt olisi, että me olemme nyt kadottaneet silmistämme tämän avainkysymyksen, koska Yhdysvalloissa todellakin tämä teollisuuden palautuminen on tapahtunut, todan palautuminen on tapahtunut hyvin nopeasti, koska siellä on voitu hyötyä alhaisista energianhinnoista. Euroopassa tämä tapahtuu taas hitaasti, tämä uudelleen teollistuminen, koska meillä on sellainen äh, tilanne, että olemme suostuneet tällaisiin aivan liian korkeisiin energian hintoihin tätä kautta vieneet pohjaa pois kilpailukyvyltä. Eikö tarvita sitä, että luovutaan epäonnistuneista poliitikosta eikä luoda mitään uusia poliitikkoja. Uh, dear colleagues, as you see... Kiitoksia hyvät kollegat. Kuten näette, tämä aihe on äärimmäisen kiinnostava. Minä ehdotan, että lykkäämme äänestyksiä 15 minuutilla, koska minulla olisi vielä kuusi kollegaa tällä listalla. Ja toki puhu, meidän vieraillamme on annettava aika vastata. Joten jos teille sopii, aloittaisimme äänestämisen 15 minuuttia myöhemmin, koska tämä on todella hyvin kiinnostava aihe meille kaikille, niin kuin näemme. Ja todella täällä on vielä herra Turmes vihreistä. Häneltä ei vielä tullutkaan puheenvuoroja. Sitten Ryby Työjärjestyspuheenvuoro Ryby. Niin haluaisin vain pyytää, että veisimme nyt kymmenen äänestyksen ja keskustelu jatkuisi äänestysten jälkeen. Se olisi yksinkertaisempi vaihtoehto. Se ei ole mikään ongelma, että äänestämme nyt ja sitten keskustelu jatkuu äänestyksen jälkeen. Robert. Mikrofonia. We can decide about that. Um... Voimme päättää tästä myöhemmin lopullisista, mutta jos jotakin tämän tyyppistä ehdotatte, niin se sopii minulle kyllä. Mutta on muistettava, että joskus puhujilla ei ole tarpeeksi aikaa, on vaikeaa tehdä näitä kysymyksiä näin lyhyesti ja sitten myös keskustelemme, keskustelumme vaikeutuu, mutta jos haluatte äänestää ensin, niin voiko ehkä vieras odottaa? No, koordinaattorikokous päättää sitten, kuinka tämmöiseen, tällaisiin ongelmiin puututaan. Tänään äänestämme kello 10, koska monet eh, kollegat ovat ehkä varanneet tähän aikaan vain 20 tai 25 minuuttia. On erittäin välttämätöntä olla läsnä äänestyksessä. Koordinaattorin kokouksessa päätämme, miten tässä jatkossa toimitaan. Ja nyt, mikäli vierailemme ei ole ongelma odottaa, niin voitte ehkä juoda odottaessa vähän teetä. Ja näin tämä hoidetaan paremmin, joten äänestetään nyt. Selvä. Full agreement. Uh, yeah, just, just Yeah. Mr. Bonin, Mr. Uh, in EPP Group, uh, Mr. Boni. EPP-ryhmässä Boni on Lewandowskin sijalla. On tärkeää, että meillä on oikea määrä äänestäjiä. Tässäpä kaikki. Nyt voimme aloittaa. Aiheena on Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoito vuodeksi 2015 kaikki pääluokat. Hyvät kollegat, Mikäli teillä on huomioita papereissanne koskien sähköistä äänestystä, silloin se tarkoittaa, että teillä on oltava äänestyskorttinne mukananne, koska aina välillä joudumme tarkistamaan äänestystuloksen, mikäli se ei ole selvä. Ja loppuäänestys on aina koneäänestys. Joten todella muistutan teitä tästä niin, että tulevaisuudessakin tämän tiedätte. Sitten lähdetään äänestämään. Kuten näette, meillä on täällä aika lailla pitkiä tarkistusnumeroita, nelinumeroisia tarkistusnumeroita. Luen vain kaksi viimeistä numeroa. Esimerkiksi sen sijaan, että sanoisin 5906, sanonkin vain 06. Ja sitten seuraavassa 0001, näin eteenpäin. Koska kyllä me näinkin ymmärrämme, että kyseessä on seuraava tarkistus ja näin on paljon helpompi kaikkien pysyä kärryillä. Sitten tietenkin äänestetään puolesta, vastaan ja tyhjät äänet. Erittäin yksinkertaiset säännöt siis. Aloitetaanpa tarkistus 06. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 00 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 01 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Rybihin tarkistus on vedetty pois. Se oli se 1.6. Sitten 9.4. Tajani puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 00. Kohta kohdalta ensimmäinen kohta ja toinen kohta. Ensimmäinen kohta ensin puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten 95 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 01 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 02 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 07 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9 sekaannusta numerosta. 03, 03 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 09 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Rybich ja Busek, näiden tarkistukset yhdessä puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Yksi nolla puolesta vastaan tyhjä Hylätty. Nolla viisi. Busek, Busek. Tajaani oli vedetty pois. niin en tullutkaan sanoneeksi. 05 siis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä Kone, koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy Adopted. Hyväksytty. Seuraavaksi 07 ja 18 identtiset. Well, the result you would like to be. 37 in 37 in 37 uh, uh, in 37 puolesta 16 vastaan. Tuo äänestys, mikä tarkistettiin. Eli selkeästi hyväksytty. Sitten 0718 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 08 ja 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväks, hyväksytty. 09 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 08 puolesta vastaan, tyhjä, vastaan tyhjiä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten yhdessä 19 ja 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjiä, ö, tyhjiä, hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 25, 21 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 26, 22 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 27, 23 yhdessä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 2824 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 30 ja 25 yhdessä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 3, 1, 2, 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavana 32 ja 27 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3928 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 29 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4, 3 ja 3, 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4, 4 ja 3, 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4, 5 ja 3, 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4, 4, 6 ja 3, 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 47 ja 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 4837 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 4938 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 5039 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 98 puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti. Uh, the vote is open. 9-8. Äänestys alkaa. 9-8. 9 One ALDE too um, many. Please. Uh, yksi ylimääräinen ALDE. Must, uh, and, and two PP e too many. Two EPP e too many, my goodness. You are... Täällä on EPP teki pari lisää, olette todella innokkaita. The change something. Muuttakaapa jotakin Aldessa ja EPPssä tarvitaan vähän vähemmän äänestäjiä. PP is fine too. Everything is fine. Uh, the vote is closed. Well, you... Äänestys päättyy ja tulos näkyy siellä. Hyväksytty siis. 06 puolesta. Puolesta. 06 puol- vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti. The vote is open. Everybody has voted. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi ylimääräinen EPP-läinen. Ja kaksi demaria liikaa. Voi hyvänen aika. En tiennytkään, että pidätte äänestämisestä näin paljon. Täällä on edelleen yksi SND-ryhmäläinen liikaa. No niin, nyt on tilanne hyvä. EPP-läisiä yksi liikaa. Doesn't it? Fine. Okay. okay, that's great. Now we can finish and it's adopted. Tämä on hyväksytty, kuten näette ruudulta. Sitten 51 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 14 ja 53 yhdessä. Ei vain ainoastaan 14. Ei siis mitään yhdessä. Äänestämme erikseen. Listalla ne väärää tietoa. Siis 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5-3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 04 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 05 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. 05. Konetarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Jopa liian monikin on äänestänyt. EPP-läisiä on taas kaksi liikaa. Yksi liikaa vielä. No niin, nyt on hyvä. Tarkistetaanpa vielä siis. Hyväksytty. Se olikin aika tiukka. 5, 7 ja 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5841 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5942 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6143 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6244 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kuusi kolme, 4, 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6, 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6, 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6, 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6, 7, 4, 6 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6, 8, 4, 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6948 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7049 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 73 ja 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 74 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76 ja 52 hyväksytty. 77 ja 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7854 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 83 ja 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 84, 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 85 8, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty hyväksytty, 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 02 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 03 puolesta tarkistamme, 02, 02, koneäänestys alkaa nyt. One too many. Too, many. Too many. One more. Vielä Yksi ylimääräinen SND-läinen. O2, we vote O2. Now it's okay, we check it. Hyvä. Hyväksytty. 03 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa tämä. Kone. Open. The vote is closed. Well, EPP, well, you vote. Dear. No niin, nyt on hyvä tilanne. Kaikilla tulos hyväksytty. 90 puolesta täällä on jokin tekninen ongelma. see it on the screen, so you must read it out. You must read it out. 33 in favor. So in all Niin, tarkistus 03 tulos oli seuraava. Kolme Kolmekymmentäkolme puolesta, 25 vastaan, kaksi tyhjää. Se on täällä meidän näytöllämme näkyvissä, mutta teidän näyttönne ei näköjään toimi jostakin syystä. Pikkuruudulta se näkyy. Hyvä. Seuraavana on 90. Puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 92 ja 89 9358 pyö tyhjä hyväksytty äänestys koneellisena. Äänestys alkaa. EPP. Three too many. Okay. You are growing. EPPssä kolme ylimääräistä ääntä. EPP näköjään on kasvu käyrällä. Vielä yksi ylimääräinen. Tulos 45 puolesta 5 vastaan 11 tyhjää. Tämä oli hieman monimutkainen äänestys, se on nyt valmis. Sitten meillä on hyvin lyhyt äänestys tämä toinen. Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat. Haluaisin kertoa teille yhden tärkeän asian. Miksi tämä äänestys on niin tärkeä? 73 artiklan mukaan suur enemmistö jäsenistä valiokunnassa on äänestettävä sen puolesta, että annetaan neuvottelumandaatti tälle tiimille. 33 puoltoääntä tarvitaan, koneäänestys tässä on, ja tarvitsemme 33, 3, meillä on siis 67 jäsentä, 34 jäsentä tarvitaan enemmistöön. Tietenkin ne odotamme neuvoston kantaa ja mandaattia neuvostolle, mutta meidän on hyvin valmistauduttava parlamenttina ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Euroopan parlamentti viime kaudella huhtikuussa 2014 hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa. Ja tämän valiokunta, uusi ITRE-valiokunta teki päätöksen 22. heinäkuuta, siis kuusi viikkoa sitten – työjärjestyksen artiklan 229 mukaisesti vahvistaa tämä ensimmäisen käsittelyn kanta aiemmalta kaudelta. Se oli teidän päätöksenne. Samanaikaisesti edustaja Del Castillo nimitettiin uudelleen tämän mietinnön esittelijäksi. Hän oli tietenkin esittelijänä myös aikaisemmalla kaudella. Nyt äänestämme siis neuvottelumandaatista ja tästä tiimistä. Se merkitsee, että mukana on puheenjohtaja, esittelijä, varjoesittelijät ja joitakin mahdollisesti ähm, artiklan 54 komitean mukaisia esittelijöitä. Kaiken kaikkien kysymyksessä ei ole kovinkaan suuri tiimi. Ja haluaisin muistuttaa myös siitä, mikä on hyvin tärkeä asia, että Italian puheenjohtajavaltio pitää tätä asiaa prioriteettina ja tekee yhteistyötä ja tekee työtä neuvostossa niin, että saataisiin mahdollisimman pian siellä kanta aikaiseksi ja neuvottelumandaatti valmiiksi. Mutta me olemme hyvissä ajoissa liikkeellä ja valmistelemme omalta osaltamme tätä jo nyt, koska mehän olemme jo valmiita. Jos nyt äänestämme tästä mandaatista ja tiimikokoonpanosta aivan aivan lähi, lähiminuutteina tässä. Eiköhän tilanne ole aivan selvä. Ryhtykäämme äänestämään. Äänestys alkaa. EPP sen kun pullistuu. No niin, nyt on hyvä tilanne. Tarkistetaanpa, äänestys on päättynyt. 55 puolesta, kaksi vastaan, neljä tyhjää. Okay. We continue the debate. So we continue the debate. We co- Nyt jatkamme keskustelua. Voisinko pyytää, että vieraamme nyt parin ylimääräisen kahvin jälkeen. Toivon, että olette hyvässä kunnossa. Minä, mahdankohan minä tässä vilustua tässä vieressänne, mutta joka tapauksessa saamme tämän asian valmiiksi tänään, joten kaikki kunnossa. Anybody would like to leave the room. Jos joku haluaa nyt poistua salista, niin pyydän teitä poistumaan mahdollisimman nopeasti. Oikein mukava olisi, jos kaikki jäisitte tänne, mutta jos aiotte poistua, sen aika on nyt. I would like to say, please stay with us. Pyytäisin, että jäätte tänne, mutta tietysti itse voitte valita, miten toimitte. Okay, so let us finish our... No niin, päätetäänpä edellinen keskustelumme. Pyytäisin, että nämä epäviralliset keskustelut pikkuhiljaa loppuvat. Niin, täällä on edustajamme oikein tyytyväinen, että hän on saanut mandaatin. No niin, käsittääkseni edustaja Turmes haluaisi vihreiden osalta sanoa jotakin, koska meillähän ei ollut teidän kantaanne vielä. Olkaa hyvä. Uh, Minä luin ly- lyhyesti nämä teidän johtopäätöksenne. Onko totta, että niissä maissa, kuten Tanska, joissa on suhteellisen korkeat energian hinnat, se, että energian hinta on korkea, ennen kaikkea sähkön hinta, on sanotaan myönteisen tuloksen siinä, että teollisuus, tilastot osoittavat sitä, että teollisuus on tehokkaampaa, että todelliset hinnat, jossa on sisästy kaikki ulkoiset tekijät ja rahoituks, joilla pitää rahoittamaan energiateollisuutta, ovat johtaneet siihen, että on kilpailukykyisempää teollisuutta kuin niissä maissa – jotka keinotoksesti pyrkivät antamaan edullista sähköä teollisuudelle, eivätkä kiinnitä huomiota ympäristöön. Putikofa. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin keskittyä yhteen ulottuvuuteen tässä selvityksessä. Muutkin kollegat ovat tämmöinen maininneet, nimittäin rahoituksen saatavuus. Minun on todettava, että kun luen havainnot jotka koskevat sitä, mitä pk-yritykset kokevat. Tämä on todellakin suurimpia ongelmia, joita on tietysti asiakkaiden löytämisen ohella. Mutta teidän lukujenne mukaan tämä on tärkeämpää kuin kaikki muut, kaikki muut asiat, joita olemme käsitelleet. Sitten olen hiukan pettynyt, kun on havaittavissa, että ole kovinkaan paljon ehdotuksia siitä, miten voitaisiin muuttaa tilannetta. Tämä valikunta muuten äänestyksessä juuri vastusti kahta ehdotusta, joiden tarkoituksena oli lisätä rahoitusta innovaatioille pk-yrityksissä. Valitettavasti näin nyt kävi. Ajatukset, joista laajasti on keskusteltu, te puhutte eh, erilaiset eh, vaihtoehdot, joita on, mutta te ette puhu alueellisista rahastoista tai valtion avun tavoitteista tai joukko poikkeamista, jotka liittyvät erinäisiin muihin mahdollisuuksiin. On monia ajatuksia, jotka voisivat nousta esille. Miksi alueelliset pk-yritysten joukkovelkakirjat? Minusta tämä ei ole kovinkaan kunnianhimoista, mitä täällä on ajatellen näiden suurten ongelmien ratkaisemista. Kiitoksia sitten äh, edustaja Grostet. Monsieur le Président, je... Puheenjohtaja, puhun hyvin lyhyesti. Rova Silveste esitteli meille kaikki ne olosuhteet, jotka tarvitaan, jotta kasvuun voitaisiin taas päästä teollisuuden avulla. Jos halutaan puhua teollisuuden kilpailukyvystä, niin haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Mihin toimiin olisi ryhdyttävä Euroopan päätösmenettelyssä niin, että voitaisiin e-, e-, edistää teollisuuden kilpailukykyä, koska mehän olemme puhuneet kaikenlaisista asioista, jotka liittyvät teollisuuden kasvuun, mutta emme ole puhuneet päätösprosessissa prosessista Euroopassa. Mistä olisi kiireellistä päättyä, jotta voitaisiin edistää teollisuuden kilpailukykyä? Mm. Kiitoksia. Sitten edustaja Silikoitis. Kiitos puheenjohtaja. Viime vuosina on keskusteltu huomattavasti siitä, että kasvu reaalitaloudessa, sen täytyy tapahtua reaalitaloudessa, jotta saadaan aikaan työllisyyttä. Kuitenkaan emme näe riittävästi toimenpiteitä etenkään Etelä-Eurooppaa varten. Minulla on myös sellainen vaikutelma, että uudelleen teollistamista tulisi edistää. Pankkisektori kuitenkin saa edelleen tukea, samoin kuin erilaiset muut luottolaitokset. Minusta pitäisi nyt katsoa, miten te voisitte meille suositella jotakin PK yrityksiä tukevien toimenpiteiden aikaansaamiseksi etenkin kaikkea Etelä-Euroopassa. Vuonna 2012 me kävimme keskustelua komission ja neuvoston kanssa valtiollisista tuista. On totta, että Euroopan unioni voidakseen olla kilpailukykyinen suhteessa Kiinaan ja eräisiin muihin maailman osiin, on tilanteessa, jossa sen pitäisi pohtia uudestaan valtiollisia tukia pk-yrityksille? Thank you, Chair. I think... Kiitoksia puheenjohtaja. kun ajatellaan Euroopan teollisuuden vakautta, olisi tärkeintä saada Ukrainan sota päättymään. on uhkana, että Ukrainan keskuspankki menee tekniseen stop the war in, uh, tekniseen lamautumiseen ja ainoa tapa puuttua tähän on päättää tämä sota. Sitten energiakriisin hallinnointi Ukrainassa. 40 päivän päästä saavutetaan Ukrainan energian kriittinen tilanne ja sähkön ja energian saaminen kansalaisille ja teollisuudelle vaarantuu. Mitään ratkaisuja ei metsien ja eläinten ja ja rehujen keräämisen voi olla, mikäli, mikäli tilanne paranee ja ei kansainvälisen tuen avulla sotaa saada päättymään. Ja se on tärkeää meidän vakaudellemme. Tästä tulee pitkänaikainen, pitkäaikainen taakka kaikille talouksillemme. Pieper. Kiitoksia sitten edustaja Pieper. Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on tässä selvityksessä monia hyviä ajatuksia, mutta haluaisin tarttua yhteen asiaan, jonka herra Bytikoferkin mainitsi. Vihreät pitävät äh, hyvin tärkeänä sitä, että rakennerahaston tulisi huolehtia asioista, joita tässä selvityksessä mukaan ei mainita. Esimerkiksi tuki, jota maksetaan yritysten sijoittumiselle Etelä-Eurooppaan, esimerkiksi se maksetaan vain kerran. Mutta toimipaikka, joka yrityksellä on, se on sitten pysyvästi. Se on sillä yrityksellä 10-20 vuotta, joten tärkeämpää on esimerkiksi energiainfrastruktuuri tai koulutustilanne ja markkinat. Vielä paljon tärkeämpää ovat liikenneyhteydet. Ja tähän on monia hyviä ehdotuksia tässä selvityksessä, jotka koskevat esimerkiksi infrastruktuuria. Yksi asia kuitenkin puuttuu, ja se on se, että investoijia ei kohdella oikeudenmukaisesti – jos Etelä-Euroopassa on sama ajatus kuin Puolassa ja Saksassa, niin silloin Etelä-Euroopassa kuitenkin joudutaan maksamaan, yritysajatuksesta joudutaan maksamaan kaksinkertaiset luottokustannukset verrattuna Puolaan tai Saksaan. Euroopan investointipankin äh, alhaisen koron politiikka ei ole kuitenkaan ulottunut pieniin ja keskisuuriin yrityksiin saakka. Me tarvitsemme erityisiä välineitä ennen kaikkea Etelä-Euroopan teollisuutta varten pienille ja keskisuurille yrityksille, sellaisia, sellaisia yrityksille, jotka joutuvat maksamaan korkeita kustannuksia luotoista, en puhu mistään uusista tukiohjelmista, vaan siitä, että voidaan varmistaa luottojen saaminen investointeihin aivan tänne yritysten normaalisten käyttämien pankkien kautta. Kiitoksia sitten edustaja Tajani. Presidentti, io credo che... Puheenjohtaja. On hyvin tärkeää, että nyt lopultakin aloitetaan keskustelu teollisuuspolitiikasta niin pitkän ajan jälkeen. Mielestäni, jotta saataisiin uutta teollisuuspolitiikkaa, on käytettävä sitä, mitä jo viime kaudella parlamentissa ja komissiossa tehtiin. Mehän hyväksyimme teollisuuspolitiikan strategian, tällaisen sopimuksen jonka mukaan suunnataan 150 miljardia euroa reaalitalouteen teollisuuspolitiikan toteuttamiseksi. Täällä on joitakin ehdotuksia, joita kollegat ovat tehneet, ja nehän ovat jo mukana komissiona asiakirjassa ja strategiassa, jota Euroopan parlamenttikin on tukenut. Minun mielestäni meidän pitäisi mennä eteenpäin tuohon suuntaan ja toimia niin, että tällä kaudella käytetään – eri välineitä ja komission työtä, joita on jo tehty. Komissi- ja komissiotahan nyt johtaa entinen parlamentin jäsen, mikä on hyvä asia. Meidän ei pidä äh, jättää teollisuuspolitiikkaa vaan neuvoston käsien Euroopan parlamentista. Voi tulla hyvin keskeinen tällä alalla. Ja kun kuulemme uusia komission jäseniä, niin jos meillä on nyt uusi tällainen talouden alan valvonnasta vastaava komission jäsen, on tärkeää, että häneltä vaaditaan reaalitalouden tukemista. Olen ehdottanut ja parlamentti on sitä tukenut, että, että COFIN neuvoston rinnalla olisi tällainen reaalitalouden neuvosto, eli nykyinen kilpailukykyneuvosto saattaa jäädä vain suurlähettiläiden kokoukseksi. Olisi tärkeää, että makrotaloudellinen ja mikrotaloudellinen tilanne olisi tasapainotettu. Että näin voitaisiin perustaa siis tällainen reaalitalouden neuvosto, joka tekisi päätöksiä samantapaisesti kuin ECOFIN neuvosto omalta osaltaan. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, I understand that... Kiitoksia. Teidän kokemuksenne Euroopan komissiossa varmasti tulee auttamaan paljon kun työstetään tällaisia ajatuksia, joita tässä valiokunnassa ja parlamentissa voidaan viedä eteenpäin. Sitten edustaja Eiler viimeisenä puhujana hän vetikin puheenvuoronsa pois, joten tässä olikin puhujalista. Ja nyt haluaisimme kuulla vastauksenne. Hyvät kollegat, ensi kerralla komission jäsen Ferrocci tulee puhumaan aivan vastaavasta aiheesta, siis Euroopan kil- talouden kilpailukyvystä ja uudelleen teollistamisesta. Herra Ferrocci komission jäsenenä tulee keskustelemaan tästä samasta aiheesta, joten emme keskustelua tänään mitenkään lopeta vielä. Edustaja Griffin vielä haluaisi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, tämä vaikuttaa ihan hyvältä, mutta kyse on nyt siitä, että mitä tälle tehdään. Täällä puhuttiin työpaikoista korkean kasvun aloilla ja työllistämisestä. Meillä tätä järjestelmää voidaan käyttää väärin hyödyksi juuri tilastoinnin vääristämiseksi, mutta tarkoituksenahan olisi todellakin luoda laadukkaita työpaikkoja – myöskin korkean kasvun aloilla. Ja sitten mitä teemme sen vartimittamiseksi, että myöskin vähäisen koulutuksen saaneet voivat saada mahdollisuuden ö, työpaikkaharjoitteluun, jotta päästään kasvun tielle. Absolutely last speaker. Aivan viimeisen Rova veres vielä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saan vielä käyttää puheenvuoron nyt tässä vaiheessa. Lova Sylvester on hyvin mielenkiintoisen selvityksen tehnyt ja on hyvä, että se käsitin tässä vaalikauden alussa, koska me olemme yhdessä nyt määrittelemässä asioita ja nyt olette tutkineet sitä, mitä herra Tajanin virkkakaudella komissiossa on tapahtunut ja nyt ehkä teillä on vastauksia, jotka liittyvät siihen, mitä nyt tällä, mitä tämän seuraavan komission tulisi tehdä, minkälaisia rakenteita pitäisi olla, minkälainen salkkujako pitäisi olla, jotta menneisyyden virheet eivät uusiutuisi? Puheenvuoro. Um, <clears throat> okay, well there's a lot of... I will, I will do my best. Uh, okay, I think I, I need to group niin, minun tarvitsee varmaankin ryhvitellä näitä kysymyksiä. Niin, minua muistutettiin siitä tuossa alkuun, että en vastannut yhteen kysymykseen, eli mitä pitäisi tehdä eteläisen Euroopan uudelleen teollistumisen kysymyksen osalta. Melkoinen kysymys. Välineitä on olemassa. Meillä on rakennerahasto, joilla voidaan rahoittaa infrastruktuurihankkeita – ja myöskin tukea yksittäisiä yrityksiä projektien toteuttamisessa ja olemassa olevien rakennerahastovarojen optimaalinen käyttö olisi yksi mahdollisuus tukea teollisuutta juuri Etelä-Euroopassa, erityisesti niissä maissa, jotka ovat kärsineet kriisistä erityisen paljon. Niin, valtion tukikysymys on keskeinen Minulla ei ole kylläkään siihen vastausta, mutta rakennerahaston varoja on käytettävissä ja niitä pitäisi vain hyödyntää täysimääräisesti. Sitten täällä kysyttiin parempaan sääntelyyn liittyen jotain ja myöskin hallinnollisesta ongelmasta, mitä pitäisi tehdä. Muun muassa kollega Castillo, joka ei ole enää paikalla, viittasi kysymyksessään tähän seikkaan. Niin, parempi sääntely. Löy- mainitaan myöskin tutkimuksessa jo paljon on tehty ja tällä tiellä tulisi vielä jatkaa, eli meidän täytyy katsoa, minkälaisia vaikutuksia lainsäädännöllä on, jotta voidaan varmistaa, ettei taakka kasva liian suureksi teollisuuden saralla. Monet hallinnolliset ongelmat, joihin yritykset ovat jäsenvaltiotasolla kohdanneet, johtuvat EU-lainsäädännöstä, joskus ongelma paisuttaa juuri kansallisen tason implementoinnin puutteellisuus. Jos implementointi olisi täysimääräistä, niin silloin ongelmia ei yritystasolla kohdattaisi niin usein. Monet kysyvät rahoitusasioista ja innovoinnista ja tutkimuksesta. Katsotaanpa, voisinko vastata mahdollisimman moneen kysymykseen, niin verotuksellinen etu. Eli edullisempi verokohtelu silloin, jos tutkimukseen ja innovointiin investoidaan. En tiedä, missä määrin tällaisia järjestelmiä käytetään. Muissa jäsenvaltioissa jonkin verran sitä käytetään, eli joskin jäsenvaltioissa verovähennysoikeus on jopa 100 prosenttia, jos kyse on investoinneista innovointiin. Toisessa jäsenvaltiossa tilanne on taas toisenlainen, mutta kuten sanottu, tämä liittyy verotukseen, sitten julkiset hankinnat ja kilpailutus. Jo nyt on mahdollisuus hoitaa näitä asioita, eli julkisen tason viranomaisilla on mahdollisuuksia käyttää näitä olemassa olevia määräyksiä hyödykseen siten, että panostettaisiin enemmän teknologiseen innovointiin. Yhdysvalloissa on hanakasti rahoitettu julkiseen käyttöön tulevia hankkeita, kuten sotilaspuolen hankkeita. Siihen on olemassa lukuisiakin ohjelmia käytössä ja rahoitusta. Nykyisessä Horisontti 2020 ohjelmassakin tähän viitataan erinäisiä investointimahdollisuuksia tarjotaan esimerkiksi julkisen yksityisen kumppanuuden kautta tai uuden teknologian kehittämiseksi, mikäli siitä on hyötyä julkiselle sektorille. Nyt aika taitaa jo loppua. En valitettavasti voi vastata kaikkiin kysymyksiin, niin energiakustannukset aiheuttavat tietenkin ongelmia. Kyse on tasapainon etsi, etsimisestä. Eli energiapolitiikka ja ympäristöpolitiikka, meidän täytyy löytää tasapainoinen ratkaisumalli. Joissakin maissa, kuten Tanskassa, yritykset ovat pyrkineet toimimaan energiaa ja kustannustehokkaammin, kun hinnat ovat erittäin korkealla tasolla. Eli on yritetty investoida vihreään teknologiaan. Eli kyllä tämän hinnoittelun kautta voidaan suuntausta muuttaa. Olisiko sitten järkevää pitää tästä syystä energiahintoja korkealla? No, se on poliittinen päätös, enkä itse voi tähän liittyen antaa minkään sortin suosituksia. Unhappy if you cannot answer. Ah, okay. Uh, um, let's see. Niin. Last, uh... Jatkakaa vain, jotta kaikki saavat vastauksensa. Which ones? Oh, I don't, I don't know what to say about that. <laughs> <laughs> how to organize the College of Commissioners. I don't think I have an, well, opinion on that. Course, on that, uh, <laughs> on that. Uh, too much. I, yes, I it's, it's even it's, difficult for us. Ah, yes, exactly. I, I don't think I have the insight into procedures to. Um, so, what, uh, well, there, there were several questions like what measures. Niin täällä kysyttiin, että minkälaisiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä. Niin, tutkimus osoittaa selkeästi, että tämä on aika hankala yhtälö. Moniin asioihin pitäisi puuttua energiakustannuksiin ja muihin. Toimielinten pitäisi panostaa sisämarkkinoiden toteuttamiseen, sen toiminnan, toteuttamiseen, toiminnan varmistamiseen, rahoituksen turvaaminen, Horisontti 2020 hankkeessa huomioidaan jo nämä ongelmat, jotka liittyvät rahoituksen saamiseen silloin, kun kyse on innovoinnista. Mutta meidän täytyy katsoa, että haluammeko puuttua rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Sekin on poliittisluotoinen kysymys ja siihen vastatko, vastatko poliitikot. Meidän täytyy vain katsoa julkisen ja yksityisen sektorin toiminnan tasapainottelusta. Jäiköhän vielä jonkin kysymyksen vastaus antamatta. Some of the... Kiitoksia, hyvät kollegat. Jotkut kommentit ja kysymykset ovat vaikeita meillekin. Kuinka Euroopan unionin toimijoille pitäisi järjestää, kuinka voisimme olla tehokkaampia, kuinka voisimme vaikuttaa jäsenvaltioihin niin, että päästäisiin uudelleen teollistamisen tielle ja mitä teo, tehokkuus merkitsee energiahintojen osalta ja teollisuuden kilpailukyvyn osalta. Meidän pitäisi tietenkin kaikista näistä asioista keskustella seuraavassa kokouksessamme, kun paikalla on komission jäsen Ferocci. Me tulemme käymään hyvin samankaltaisen keskustelun silloin, joten valmistaudutaanpa siihen. Ja Janne Silvest, joka edustaa täällä Tanskan teknologista instituuttia, hän esitteli meille todella hienon kertomuksen. Haluaisin kiittää teitä ja nyt tarvitaan aplodeja. And uh, we will continue our discussion. Jatkamme kyllä keskustelua. Kiitoksia siitä, että olette täällä kanssamme. Hyvät kollegat, nyt menemme seuraavaan asiaan. Point, renewal of mandate. Se on tärkeä asia. Kyseessä on Enisan pääjohtajan toimikauden uusiminen. Enisahan on Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto. Minulla on aika vaikea muistaa tämä kokonaisuudessaan, mutta enissä on helpompi muistaa. Tiedämme, kuinka tärkeä virasto on kyseessä meille kaikille. Kyseessä on todella tietoturvavirasto. Tärkeä juttu. Ja pääjohtaja Udo Helmbrechtin toimikauden uusimisesta on kysymys. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin haluaisin sanoa, että Enisan johtajuuden toimikauden uusimisen osalta ehdokkaasta pyydetään käyttämään puheenvuoro ITRE-valiokunnassa ja vastaamaan ITREn valiokunnan jäsenten kysymyksiin. Pääjohtaja on täällä tärkeä mm, muodollisesti ja to, myös toimintanne sisällön puolesta. Joten todella tervetuloa vielä kerran tänne parlamenttiin. Annan teille puheenvuoron ehkä ei enempää kuin 10 minuuttia, koska me, meillä on hieman vähän aikaa jäljellä. Olkaa hyvä. Hyvä herra Buzek, hyvät valikunnan jäsenet. Haluaisin kiittää teitä mahdollisesta käyttää käyttää puheenvuoron täällä ja kertoa teille työstä, jota Enisa tekee. Minä olen Udo Helmbrecht. Minut itettiin pääjohtajaksi lokakuussa 2009 seuraavien minuuttien aikana. Minä tartun muutamaan asiaan esimerkiksi siitä, miksi Enisa on tärkeä ja mitä Enisa tekee. Enisa on eurooppalainen virasto, joka on osaamisen keskus kyberturvallisuuden alueella Euroopassa. Meillä on noin 70 henkilön jäsentä, meidän vuotuinen budjettimme on noin 10 miljoonaa euroa, meidän toimipaikkamme on Kreikassa, operatiivinen toimisto on Atenassa ja tukeva toiminta on Heraktionissa. Toiminta on tapahtunut huomattavasti ja nyt Enisa on yksi parhaiten toimivista hajautetusta virastoista. Poliittisella tasolla me teemme yhtyötä avoimen, turvallisen ää, eh, kyberverkkoavaruuden puolesta Euroopassa. Me olemme tekemässä parhaimmin, jotta voidaan reagoida turvallisuusongelmiin, joita verkossa on. Me olemme myöskin osa Euroopan unionin politiikan kehittämistä, joka liittyy nimenomaan verkko- ja tietoturvallisuuteen. Enisan suurin vahvuus on sen, ovat sen yhteydet, joita on luotu sidosyhteisöihin. Virasto harjoittaa läheistä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin edustajien kanssa. Se antaa neuvoja, antaa suosituksia, jotka perustuvat operatiivisiin kokemuksiin. Meillä on kysymys myöskin siitä, että käytämme eri maissa kehitettyjä, tai että esimerkiksi pan-eurooppalaiset verkkoavaruuden turvallisuustoimet korostavat sitä, miten tärkeää tämä lähestymistapa on. Vuonna 2010 puhuimme siitä, todella että ei ollut kriisinhallintaa järjestölle Euroopassa. Nyt vuonna 2014 on standardimenettelyjä, joita on kokeiltu harjoituksissa, joissa ovat olleet mukana kaikki jäsenvaltiot. Miksi meidän työmme on tärkeää? Tieto- ja viestintätekniikat ovat kaikkien yhteiskuntien selkäranka ja ne ovat tärkeitä, jotta tuetaan myöskin perusarvoja, jotka on löytynyt lukkoon meidän perusoikeuskirjassamme. Siitä huolimatta tieto- ja viestintekniikan osalta nämä mahdollisuudet, mahdollisuuksia rikollisuuksille ja väärinkäytöksille. Tämän päivän maailmassa verkkoavaruuden turvallisuus, kyberturvallisuus on keskeistä kaikki tietoverkostoille, pankin toiminnalle, televiestinnälle, energia- ja vesihallinnalle, terveydenhuollolle ja tuotavalle teollisuudelle. Esineiden internet, jossa jokainen elektroninen laite on tavoitettavissa näiden kautta on tulossa nopeaa vauhtia todellisuudeksi. Tämä on se, että voidaan hoitaa lämmitys, valaistus etäältä. Ja nämä ovat sellaista tekniikkaa, jotka ovat nyt rakentamassa, jotka tulevat antamaan – mahdollisuuksia älykkääseen elämiseen, älykkäisiin koteihin, älykkäisiin kaupunkeihin tulevaisuudessa. Jotakin asioita nyt teemme. Me tuemme politiikan kehittämistä määrittämällä kyberuhkat, riskit ja haasteet, ja me luomme kapasiteettia kaikissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi luomassa nopeita reaktioryhmiä tietokoneen osalta. Me myös olemme käsittelemässä ja liikkuvien laitteiden käytön osalta, miten voidaan kehittää tekniikkaa. Me olemme mukana myöskin luomassa erilaisia eh, mahdollisuuksia jäsenvaltioissa kantamaan koulutusta. Ainoa pysyvä kysymys eh, kyberturvallisuuden alueella on nopea muutos. Lyhyesti haluaisin keskittyä vain kahteen kyberturvallisuuden alueeseen, pilvilaskentaan ja infrastruktuureihin, jotka liittyvät meidän energiaverkostamme. Viivulaskenta on muuttanut sitä, miten liiketoiminta harjoitetaan erilaisissa maailmassa. Vuonna 2009 Enisa julkaisi raportin, jonka otsikkona oli äh, viivilaskennan riskien arviointi. Tietokonemaailma on käymässä läpi nopeaa muutosta, jossa ollaan siirtymässä kuluttajien valvomasta elektronistuurista äh, kohti suuria prosessoivia keskuksia, ja tämä merkitsee sitä, että syntyy uusia palveluita ja uusia yritysmuotoja. Ammattimaisesti johdetut eh, pilvilaskentakeskukset merkitsevät parannusta IT-turvallisuuden tasolle, ennen pk-yritysten ja kuluttajien kannalta. Muuta, eh, nämä palvelujen todetavat kuitenkin loppukäyttäjien halvonnan valvonnan ulkopuolelle, ja nämä keksut olla missä tahansa, mikä voi johtaa hyvin mielenkiintoisiin kysymyksiin siitä, eh, miten näitä valvotaan, ja ne voivat myöskin olla yksittäisten iskujen kohteena. On tärkeää, että saadaan aikaan turvallisuuden tason sopimuksia, että sertifioidaan erilaiset turvallisuusjärjestelyt. Toinen alue, josta haluaisin puhua, on tulossa oleva, oleva älykäs energiaverkko, joka merkitsee sitä, että valvotaan energian jakamilua. Ja se merkitsee sitä, että kansalaiset pystyvät, pystyvät itse käyttämään ratkaisuja. Jokainen kotikodissa on pieni, pieni kone, joka, joka ohjaa energian käyttöä. Kokemus on osoittanut, että olemassa mitään täydellistä ohjelmistoa. Esimerkiksi suurin osa älykkäistä mittareista sammutetaan samanaikaisesti, miksi rikolliset tekevät tämän, niin silloin osa verkostoa sammuu ja, ja sähkön käyttö voidaan vaarantaa ajattelen tekniikkaa, on paljon työtä, jota Enisan täytyisi tehdä nimenomaan verkkoturvallisuuden alueella. Haluaisin mainita vielä muutaman kysymyksen. Uusia haasteita oli tulossa esille tuotantosektorilla Industry 4.0, joka merkitsee yhteyksiä internettiin. Iso data tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten me itse toimimme. Ja nämä ovat asioita, joihin tähän asti on huomiota. Tähän liittyy myöskin monia kysymyksiä, jotka liittyvät yksityisyyden suojaan, ja myöskin eh, matkatietotekniikka merkitsee uusia haasteita. Myöskin eh, identiteettien suojelu merkitsee uutta haastetta. Jos katsotaan horisontti 2020 hanketta, niin se voi myöskin olla hyvin tärkeä sen toteuttamisessa. Minä uskon myös, että sisämarkkinat, eh, jotka liittyvät turvallisuustuotteisiin, ei ole tasapainoinen Tällä hetkellä sitä hallitsevat amerikkalaiset yritykset eh, ja sinä me tarvitsemme siis sellaisia IT-turvallisuusilmiä, jossa turvallisuus otetaan esille heti alusta lähtien. Enissä on saavuttanut merkittävän roolin standardisoinnissa. Minä olen allekirjoittanut jo yhteistoimintapöytäkirjan eh, Eh, erinäisten tahojen kanssa. Enissä harjoittaa läheistä yhteistyötä myöskin Europolin kanssa. Olemme harjoittaneet myöskin sen kanssa yhteistyöntäpöytäkirjan heinäkuussa. Enissä osaltaan pyrkii auttamaan lainsäädännön kehittämistä, esimerkiksi lainsäädäntöä, joka liittyy tietojen suojaan ja myöskin elektroniseen identifiointiin. Nyt täytyy ajatella sitten visioita ja tavoitteita seuraaville viiselle viidelle vuodelle. Enissä visio on käyttää ainutlaatuista toimivaltaansa niin, että saadaan aikaan edistystä verkko- ja tietoturvallisuuden alueella Euroopassa. Sillä on taitoa ja osaamista, joka sen saa, jos kautta sen saa tukea jäsenvaltioille ja eurooppalaiselle prosessille ja koko tietoyhteiskunnalle ja myöskin tätä kautta edistää taloudellista kasvua Euroopan sisämarkkinoilla. Tätä visiota tukevat seuraavat strategiset tavoitteet ensinnäkin kehitetään ja ylläpidetään korkeaa osaamisen tasoa EUn toimijoiden piirissä, ottaen huomioon verkkojen tietoturvallisuuden. Tuetaan jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota siinä, että ne vahvistavat kapasiteetin luomista kautta Euroopan unionin kolmanneksi. Tuetaan jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota siinä, miten kehitetään ja toimeenpannaan tarvittavaa politiikkaa, joka vastaa lainsäädännölliset säännölliset määräykset, jotka liittyvät tieto, verkkojen turvallisuuteen. Neljänneksi, että Lisätään yhteistyötä jäsenvaltioiden ja EUn välillä ja myöskin eri yhteisöjen välillä verk- verkkoteollisuuden alue. Minusta eh, Enisa on osaamisen keskus ja se on se, joka pystyy vastaamaan näihin haasteisiin. Seuraavien viiden vuoden aikana Enisa harjoittaa yhteistyötä relevanttien sidosryhmien kanssa, jotta voidaan edistää kyberturvallisuutta. Kuten aiemmin jo puhuin, on tarvetta siihen, että edelleenkin kyberturvallisuutta tarkastellaan seuraavien viiden vuoden aikana. Mainitsin aiemmin Enisan toimeksianto päättyy kesäkuussa 2020 ja kesäkuussa 2018 tullaan arvioimaan, miten tehokkaasti virasto on toiminut, mikä se toiminnan vaikutus on ollut. Toisaalta on seuraavien viiden vuoden aikana Enisa kohtaa uhkien lisääntyvien uhkien ympäristöön, johon täytyy tätä tarkastella myöskin, vaan arvioimaan myöskin äh, Enisan omaa työtä vuonna 2018. Ja, ja komissio tulee myöskin äh, antamaan äh, tiedoksiannon, joka liittyy Enisan toimeksiannon laajentamiseen. Ja Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat mukana lainsäädäntöprosessissa, joka liittyy tähän asiaan. Uskon, että minä haluaisin ottaa tämän tilaisuuden kiittääkseni valiokuntaa ja parlamenttia siitä tuosta, että antaneet Nisalle. Toivomme, että voimme antaa teille myöskin hyvää palvelua seuraavan viiden vuoden aikana. Minä henkilöstö tulen huolehtimaan siitä, että Enisa tuottaa tuloksia kyberturvallisuuden alueella Euroopan unionin kansalaisille. Uh, Mr. Director. Suuret kiitokset, hyvä pääjohtaja. Pysytte puhe, Kahden minuutin puheenvuoro ja seuraavana poliittisilta ryhmiltä, koordinaattoreilta tai muilta. Edustaja Boni, EPP. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä pääjohtaja. Me kaikki ymmärrämme, kuinka verkkoturvallisuuden haasteet kasvavat, kun digitaalinen kehitys kattavasti menee eteenpäin. Samaan aikaan näemme uuden tyyppisiä iskuja, hakkerointia ja verkkorikollisuutta, joilla pyritään tuhoamaan. Eri kenttien monenlaisia uhkia liittyy myös pilvilaskentaan, kuten mainitsitte, energiaverkostoihin, pankkijärjestelmiin ja tietosuojaan on mones, monellakin osalta yksityisyyden suoja ja tulevaisuudessa myös nämä e- ja terveydenhuoltojärjestelmät. Enisa on aivan ratkaiseva elin ja ainoa väline, jolla voidaan vastata näihin uhkiin. Joten meidän olisi tuettava sitä niin, että saadaan rakennettua paremmat puitteet Enisalle ja kehittää sitä eteenpäin ja sen kautta hyvää lainsäädäntöä. Minulla on joitakin kysymyksiä. Ensinnäkin, mitä ajattelette siitä, että täytäntöön pannaan tätä mm, tietoja, verkko- ja tietoturvallisuusdirektiiviä Joistakin jäsenvaltioista tulee pelkoja ja uhkaa eh, viivyttää tämän direktiivin täytäntöpanoa. Toistakseen, minkä, minkä kaltaista tukea kaipaisitte parlamentista, jotta tästä verkko- ja tietoturvallisuusdirektiivistä saataisiin todellinen väline, jonka kautta voitaisiin aloittaa eh, tietojen vaihto eri sidosryhmien ja jäsenvaltioiden välillä? Kolmas kysymys. Millaiseksi arvioitte Euroopan lainsäätämisen roolin tässä verkko- ja tietoturvallisuuskysymyksessä sekä tietosuoja-asetusasiassa ja sähköisen tunnistamisen ja, ja luottamustoimien osalta sisämarkkinoilla. Jos näin, onko niin, että näillä lainsäädännöillä voidaan tilannetta parantaa ja kuinka uusi lainsäädäntö muuttaa enisän roolia? Kolmas kysymys. Minkä tyyppistä institutionaalista tukea tarvitsette tulevina vuosina, kun teidän olisi keskittyttävä aikaisiin varoituksiin ja aikaisiin uusien ongelmien tunnistamiseen verkkoturvallisuuden alalla? Viimeinen kysymys. Voisitteko vielä sanoa jotakin tästä hienosta suunnitteluvaiheessa huomioitavassa turvallisuusajattelussa teollisuudella. Kiitoksia, kiitoksia kyllä, mutta kollegat, hyvä, pitäkää kiinni puheajoista, olemme jäljessä. Edustaja Dario SND. Well, that's No problem. Okay. Kyseessä oli siis rouva eikä herra. Thank you, Mr. Executive. Paljon kiitoksia. Kiitokset pääjohtajalle tästä esityksestä ja kiitokset tästä kertomuksesta. Aion siihen perehtyä vielä yksityiskohtaisemmin. Me todellakin uskomme, että vaikka Enisa ei ole ollutkaan olemassa kovinkaan pitkään, niin silti se on tehnyt hyvää työtä verkko- ja tietoturvallisuuteen liittyen. Niin me uskomme myöskin, että on sanomattakin selvää, että työn jatkaminen edellyttää muutoksia myöskin Enisassa, kun kybermaailma muuttuu jatkuvasti, että viittasitte näihin olemassa oleviin ongelmiin, joten ehkä olisi paikallaan pohtia sitä, että miten näihin nopeisiin muutoksiin voitaisiin reagoida ja miten vastata tuleviin haasteisiin. Ja tästäpä syystä kysyisinkin teiltä erityisesti seuraavaa. Miten aiotte varmistaa, että virasto tarjoaa turvallisuutta sekä verkko- että tietoturvallisuuden alalla sekä EU:ssa että kansainvälisesti. Oletteko tunnistaneet haasteita, joihin enistä on törmännyt, ja onko teillä jonkinlaista suunnitelmaa tarjolla näiden haasteiden hoitamiseksi, ja onko olemassa suunnitelmia siltä varalta, että voimme varmistaa, että myöskin lapsien toiminta verkkoympäristössä voisi olla turvallista. Ja tällä hetkellä olemassa oleva direktiivi ei ole tasapainoinen. Tällä hetkellä lähinnä vetovastuussa on Yhdysvallat, joten nyt kysyisin, että miten Enisa voi varmistaa sen, että tälläkin saralla pääsisimme tasapainoiseen lopputulokseen? Kiitoksia, kiitoksia myös siitä, että piditte kiinni puheenajastamme. Me sitten Erva Ernstö Gue schon dran. Tatsächlich. Okay. Äh... Niin. En kuinkaan nyt odottanut pääsemään niin nopeasti puhumaan. Minua kiinnostaa tämä internet-turvallisuuden kysymys siltä kannalta, että viime kuukausina ja vuosina on syntynyt uhka, joka liittyy vakoiluun, esimerkiksi tämä NSA, tapaus ja tiedämme, että muutkin tiedostopalvelut ovat mukana tässä toiminnassa, joten tietosuoja, sitä ei enää voida taata. Minusta Enisalla on todella erittäin tärkeä tehtävä, mutta minusta näyttää siltä, kuin tämä olisi tällainen David vastaan Goliat-tilanne. Ja kysynkin, miten te koette, tämän tilanteen, kun puhumme ylipäätään verkkoturvallisuudesta ja ylipäätään tietosuojasta? Uskotteko, että teillä on riittävästi resursseja, oletteko riittävän voimakkaita kohtaamaan nämä uudet uhkat? Tämä olisi ensimmäinen kysymys. Ja toinen tähän liittyy tietysti myös tämä tietosuojapaketti, joka tällä hetkellä on neuvoston käsiteltävänä. Kaikki katsovat neuvoston suuntaan, odottavat ja odottavat, mitä tulee. Ja ajattelen tätä yleistä asetusta kysymys tietysti kuuluu, mitä sieltä nyt sitten tulee. Mitkä teistä ovat tärkeimpiä kysymyksiä, jotka pitäisi sitten pelastaa kolmikantaneuvotteluissa? Mitkä ovat teidän kannaltanne erityisen tärkeitä? Koska varmasti joudumme käymään todella tiukat neuvottelut, sanon tämän itse kansallisvaliokunnan jäsenenä. Olisin utelias kuulemaan, mitä teillä on sanottavana you, madam. Uh, on behalf of EFD. Kiitoksia sitten EFDD-ryhmän puolesta edustaja Dario Tamburano. Buongiorno. Ehm. Hyvää päivää. Yksi kysymys, joka koskee kansalaisten turvallisuutta, yksityisyyttä, kun meidän, me, jo osa meistä olemme uusia täällä. Kun ajatellaan tätä datagate konfliktia tai vastaavia tilanteita, vakoilua, niin kuin NSA teki aikaisemmin, tai kuten Britteissä tehneen DCHQ on, on elin, jolla on paljon tietoa unionin kansalaisista. Thank you. Thank you very much for your remarks. And now I... Kiitoksia näistä huomioista. And I have a, uh, first on aloitamme seuraavan listan Eeler. Embrecht, ich möchte, ich glaube, die wichtigen Fragen sind... Keskeisimmät kysymykset on esitetty ja saaneen ITRE-valiokunnan nimissä kiittää teitä tekemästänne työstä ja olemme erittäin halukkaita varmistamaan, että te jatkatte tässä tehtävässänne. Tämä ei ole pelkkä kohteliaisuus, vaan sanoisin, että parlamentti on kolmen ja puolen vuoden ajan taistellut jäsenvaltioiden kanssa Enisan uudesta mandaatista. Me olemme aina yrittäneet vahvistaa sekä Enisa että sen budjettia, ja tämä on yksi keskeisimmistä tehtävistämme, eli meidän täytyy pysyä tässä mukana. Monet jäsenvaltiot ovat halunneet rajoittaa Enisan toimintaa, leikkaamaan sen budjettia. Komissio, komission jäsen Cruz ja parlamentti ovat voineet varmistaa sen, että Enisan roolia on vahvistettu tai ainakin tarjoamaan sille jonkinlaiset toimintamahdollisuudet. Ja saanen tässä yhteydessä korostaa vielä selkein sanakääntein, että kaikki ryhmät ovat tässä suhteessa samaa mieltä. Ja me toivomme, tai me tulemme tulevien vuosien aikana seuraamaan Enisan toimintaa ja yritämme varmistaa, että saatte riittävää tukea toiminnallenne myöskin silloin, kun keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa uudesta lainsäädäntökehyksestä, joka on varmaan vielä vasta tulevaisuudessa esille, mutta joka tapauksessa olemme valmiita tukemaan teitä. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvät kollegat. Seuraavana edustaja Juonhauser. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä esityksestä. Sanoitte, että ainoa pysyvä tekijä verkkoturvallisuuden alueella on nopea muutos. Kyllä, kyllä näinä kyberpäivinä myöskin muutokset muuttuvat. Teidän vastuukaudellanne niissä seuraavien viiden vuoden aikana tulee tarttumaan näihin haasteisiin, antamaan ratkaisuja ja tietoa. Se kuulostaa hyvin luottavaiselta. Ja kysyisinkin, mihin tämä luottavaisuus perustuu. Minä ihailen teidän optimismianne, mutta kaikki muutkin puheet ovat jo puhuneet siitä, että on monia ihmisiä, joilla on rikollisia aikeita. Ja huomaan paperistanne, että Enissa ohjaa Euroopan pilviturvallisuusstrategiaa antaa luomalla uusia standardeja. Se auttaa tietysti vain silloin, kun ihmiset noudattavat näitä standardeja. Ja mehän tiedämme, että kaikki eivät suinkaan tee niin. Siis mitä muita ratkaisuja teillä on, kun hakkerit, nehän tietenkään eivät ole teidän sidosryhmissänne, jotka mainitsitte, on kysymys vain Europolista vai onko täällä muitakin eh, tietolähteitä? Uh, thank you very much, Madame Van Juenhausen. Kiitoksia tästä. Edustaja, onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe ketään, joten annan teille puheenvuoron, hyvä pääjohtaja. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös kysymyksistä. Haluaisin kiittää teitä tuesta viimeisten vuosien aikana, kuten herra Eller mainitsi, kesti pitkään saada nykyinen toimeksianto, joten meillä tulemaan hyvin läheinen suhde vuoteen 2018, jolloin taas ruvetaan puhumaan tästä toimeksi annosta ja sen laajentamista ja toivon, että saan tukea sitten tälle toimeksiannon jatkamiselle muutaman vuoden kuluttua ylipäätään. Nyt näihin kysymyksiin aluksi. Aloitan kysymyksillä, jotka koskevat tätä verkko- Kun kysymys on liiketoiminnasta, voidaan kysyä, mitä teollisuuden ala voi tehdä itsesäätelyllä ja miten parlamentin ja hallituksen täytyy ryhtyä toimiin. Kokemukset, joita on saatu hallitusten kannalta tai virastojen kannalta, ovat sitä, että jäsenvaltioissa ei ole tehty tarpeeksi, eikä myöskään ole tehty itse teollisuuden alalla tehty tarpeeksi, joten haluaisin mainita kolme asiaa, jotka ovat olennaisia tässä verkot- ja teollisuusdirektiivissä. Ensinnäkin hallinnollinen rakenne Euroopassa, se merkitsee sitä, että on tärkeää, että jokaisessa jäsenvaltiossa on rakenne kriisinhallintaa varten. Meillä on monia kokemuksia viimeiseltä viideltä vuodelta tekniseltä tasolta. Meillä on erilaisia harjoituksia, joita teemme kahden vuoden välein. Me olemme tehneet yhden tällaisen harjoituksen yhdessä amerikkalaisten kanssa, joten tämä tekninen puoli on parantumassa. Meillä on tämä eurooppalainen sertifikaatti ja, ja meillä, tähänkin liittyy myös rakenne, ja, joka liittyy reaktioihin ja suojeluun. Mutta kysymys on, mitä tapahtuu varsinaisen IT-kriisin tapahtuessa ja kuka on se komissio jäsen, joka silloin herättää keskellä yötä. Näissä rakenteissa, tällaisia rakenteita meillä oli jokaisessa jäsenvaltiossa eikä edes komission tasolla. Tämä on yksi kysymys. Toinen asia on, välikohtauksista raportointi. Jos puhutaan tällaista välikohtauksista, silloin, te, jos te esimerkiksi parlamentin haluatte tehdä päätöksiä, te tarvitsette tietoa, tilastollista tietoa. Mitä me siis nyt teemme on esimerkiksi televiestinnän asetusten puitteissa, että me olemme kulmuvuoden saaneet nyt juotuisen raportin eh, välikohtauksista, jotka, ovat, jotka olemme saaneet infrastruktuurin eh, operaattoreilta ja tämä julkaistaan jokaisen vuoden lopussa. Mutta jos katsoo tätä, silloin voidaan kysyä, mitä me teemme tapahtumista, jotka liittyvät itse infrastruktuuriin muualle, miksi pankkisektorissa rahoituskriisin jälkeen luotiin uusia määräyksiä, mutta jos katsotaan tilannetta yleisesti, tietoa ei ole kovinkaan paljon tarjolla, joten kysymys kuuluu, minkälaista tietoa tarvitaan ja siksi minkälaisista tapahtumista poikkeamista tulisi raportoida. Ja kolmas asia on sitten minusta kaikkein vaikein, joka on tiedonvaihto. Tiedonvaihto esimerkiksi ö, tässä ö, yhte, CERT-yhteisössä toimii mm, siltä osin vaikea sitten. Meillä on olemassa erilainen tietty ja viestintäkirjan turvallisuuden taso eri maissa, jos tulee tällaisen luon tuottamukselliseen tietoon tietysti sen saatavuus laajalti on sitten rajoitettua. Suurin haaste tässä on se, että toisaalta tarvitaan luottamusta ja toisaalta täytyy jotenkin saa, käyttää tätä saatua tietoa lainsäädännössä ja tämä on se ongelma, joka on edessämme. Tässä yhteydessä on puhuttu myöskin tietosuojasäädökset, haluan esittää yleisen kommentin tässä. Yksi ydinarvoista on henkilökohtaisen tietojen suojelu Euroopassa. Ja meillä on käytössä tekniikkaa, esimerkiksi miksi sähköisten identiteettien salaaminen. Suurin haaste on se, joka on kysymys, jota on kymmenen vuoden ajan jo käsitelty. Me emme pysty käyttämään tätä tekniikkaa päivittäisessä elämässä. Jos katsotaan sähköisiä allekirjoituksia, niitä ei käytetä päivittäin. Mitä me siis tarvitsemme on, muistan, että meillä oli tällainen hanke muutama vuosi sitten, jossa myös Enisa oli mukana. Me tarvitsemme lisää keskustelua niin, että teollisuus antaisi meille nopeasti käyttöönottavia ratkaisuja, joita voidaan käyttää arkielämässä tiettyjä tällaisia turvallisuusratkaisuja. Sitten tämä turvallisuussuunnitteluvaiheessa, Jos ajatellaan tilannetta 15 vuotta sitten, silloin ei käyty kovinkaan paljon keskustelua turvallisuudesta tuotteissa. Oli paljon keskustelua ohjelmistojen laadusta on yksi toimija, joka myy paljon äh, toimisto-ohjelmistoja. Mutta jos katsotaan tilannetta viimeisten kuuden aikana, mitä liittyy ohjelmistojen kehittämiseen, niiden elinkaareen, meillä on yhteisiä standardeja, joita käytetään usein, mutta ei riittävän usein. Ja on mahdollisuuksia ottaa turvallisuus huomioon, mutta turvallisuus pannaan mukaan vain niihin tuotteisiin, joita käytetään esimerkiksi hallinnon luottamuksellisten tietoja käsittelevillä alueilla, niiden infrastruktuureissa, mutta tämä ei ole mukana päivittäisessä toiminnassa. Et usein tuotteet, jotka voidaan markkinoilla ostaa kaupasta, niitä ei ole suunniteltu sillä tavalla kuin pitäisi. Ja jos jokainen teistä katsoo vaikka matkapuhelimeen tai älypuhelimeen, ei siellä ole mitään turvallisuusratkaisuja mukana. Ne ovat pelkkiä tietokoneita, jotka ovat halpoja, joilla on lyhyt elinkaari, ja te lisäätte turvallisuuden, jos lisäätte. Tämä on se, mistä minä puhun teollisuuden kanssa silloin, kun asioista käydään keskusteluja. Sitten nopeat muutokset. Tärkeimmät haasteet. Sanoisin, että meillä on paljon asiantuntijoita, ja meidän etumme on että meillä on henkilöstöä julkiselta sektorilta, teollisuudesta, hyvin motivoitunutta henkilöstöä, joten meillä on paljon asiantuntijoita, jotka työskentelevät hankkeidemme puitteissa ja joilla on ammattitaitoa ja osaamista. Ongelmamme on yleensä se, että meillä on henkilöstö- ja budjettikysymys. Jos katsotaan alkuperäisiä suunnitelmia, kun luotiin tällainen arviointikeskus, Silloin neuvottelut tapahtuvat rahoituskriisin aikana, joten jäsenvaltiot eivät lisänneet budjettia, mutta kysymys onkin nyt sitten siitä, mitä, mitä asioita pidetään ensisijaisina. Ja meidän haasteemme, jotka ovat liittyneet tähän hallintoneuvoston mukana, mukana olevien jäsenvaltioiden, mitä etsiä aiheita, joita käsitellään jotakin aiheista täytyy sitten vain, niistä täytyy sitten luopua meillä usein on tilanne se, että on yksi henkilö, joka vastaa jostakin asiasta ja sitten ei ole hänen tilalleen varahenkilöä, koska ei ole rahoitusta tähän. Kun puhuin siitä tällaisesta push ja pull äh, tilanteesta, me käytämme hyvin usein tuotteita, jotka ovat äh, suoraan hyllyltä otettavissa. Kysymys on kriittisistä infrastruktuureista, jotka liittyvät hallintoon, niin silloin on kysymys tuotteista, jotka on otettu massamarkkinoille. Jos katsotaan tällaisia yritystoiminnan malleja, on sosiaalisia verkostoja, on kaupankäynti, on tutkiminen, etsiminen. Ja näissä ovat suuret toimijat, kuten Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Kisko, IBM. Kysymys kuuluukin, mitä voimme tehdä, mitä voimme tehdä Euroopassa, jos katsomme om, tätä teollisuutta? Viesti on se, että meillä Euroopassa on hyviä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tilanne on hyvä nimenomaan eh, IT-turvallisuuden alueelta. 20, 50, parisataa kenties henkilöstön jäsentä, mutta meillä on vain muutama harva suuri toimija. Ja meillä on tämä pysyvä sidosryhmä edustus neuvoantavassa elimessä – jossa mukana myöskin teollisuuden edustajia, siis sekä suurten yritysten että pienten, myöskin akateemisen maailman edustajia. Ja me saamme panokset teollisuuden ja akateemisten tahojen puolelta, mutta mukana myöskin kuluttajat. Ja tärkeää olisi saada tämä viesti vietyä hallintoneuvostoon ja keskustella hallintoneuvoston puitteissa, jossa ovat mukana jäsenvaltioiden hallitusten edustajat, puhua täällä sitten työohjelmasta. Ja Meillä on siis tilanne, jossa on haasteita. Täytyy saada haasteet mukaan keskusteluihin. Ja tästä voidaan sitten tehdä esityksiä, jotka liittyvät työohjelmiin. Sitten toinen asia, joka vain osittain liittyy Enisan toimeksiantoon, kun puhutaan vakoilusta ja esimerkiksi tästä niin sanotusta Snowdenin tapauksesta viime vuodelta. Haluaisin hiukan selittää sitä, mitä ovat haasteet, ja puhun sitten siitä, mikä on meidän toimijaksiantomme tällä hetkellä. Haasteet kyberturvallisuuden alueella ovat sellaiset, että ensimmäisen kerran yhteiskunnassa meillä on sama teknologia, jota käytetään ja väärinkäytetään kaikilla alueilla. Tarkoitan tällä sitä, että jos puhutte pankeista ja sähköisestä pankin toiminnasta, kysymys on silloin kyberrikollisuudesta – mutta jos esimerkiksi käytetään virusta tietyllä tavalla, sitä voidaan käyttää hyvällä tavalla. Meillä esimerkiksi oli Stuxnet, joka hyökkäsi iranilaisiin ydinvoimaloihin. Se on tietynlaista, sitä käytettiin, se on tietynlainen sotilaisen kybersodankäynnin väline, jota voidaan myöskin käyttää siviilikohteissa – ja jos puhutaan sodankäynnistä, käytetään samantyyppistä IT-teknologiaa ja sitä voidaan myöskin väärinkäyttää. Ja ongelma tällä hetkellä on siis se, että meidän yhteiskuntamme on räätälöity perinteisellä tavalla. On lain toimeenpano on poliisi, meillä on siviilivirastot ja sitten meillä on tämä ehkäisevä taho. Ja jos katsoo tätä, tätä kokonaisuudessaan Enisa on ehkäisemisen ja turvallisuuden alueella. Ja sitten on tilanne, jossa puhutaan välikohtauksista jäsenvaltioiden hallitusten osallisessa puhutaan siitä, miten pitäisi reagoida. Tämä operatiivinen puoli ei kuulu Enisan toimi, toimeksiantoon. Ja sitten on myöskin se kyberrikallisuuden puoli, joka kuuluu sitten Europolille. Ja sitten tämä asia itse asiassa loppuu tiettyyn rajoitukseen, joka liittyy sisämarkkinoihin. Sitten on muita alueita, jotka liittyvät esimerkiksi NATOon tai vakoiluun. Tehdäänkö ne asian selväksi? Meidän toimiksantomme liittyy ehkäisevään toimintaan. Mitä voimme sitten tehdä? Mikä on meidän toimeksiannossa rikollisuudesta tai ehkäisevästä toiminnasta tai tietosuojasta, salaamisesta, identiteetistä, kaikista näistä ehkäisevistä toimista me voimme, mitä voimme tehdä näissä asioissa? Sallikaa minun myös puhua pilvilaskennasta ja muista kysymyksistä meidän mallimme on, että me asiantuntemusta käyttäen harjoitamme yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Ja sidosryhmät ovat te, parlamentti, neuvosto, komissio, hallitukset, teollisuus ja viime kädessä kansalaiset. Kansalaisia on vaikea tavoittaa. Meillä on jäsenvaltiossa tällaisia kyberturvallisuuskuukausia usein lokakuussa tämän vuoden alu, ensimmäinen lokakuuta on korkeantason tapahtuma, joka, jossa on mukana teollisuus, hallituksia täällä Brysselissä. Viesti ja syy siihen, miksi tämä tehdään, on se, että kun emme voi saavuttaa kaikkia 500 miljoonaa kansalaista, teemme sen tämän erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa jäsenvaltioissa. On ja yrityks, yhteisöjä yleisvaltiossa, jotka voidaan valmistella sitten tällaista tiedotusaineistoa, jota voidaan välittää eteenpäin valtio. Kun puhutaan pilvilaskennasta, vuodessa 2009 olemme puhuneet teollisuuden kanssa, yrit, yrit, pilvilastenturvallisuusjärjestöjen kanssa myöskin siitä, miten voidaan IT-turvallisuutta soveltaa pilvelaskennassa ja myöskin sosiaalisissa verkostoissa. Ja yksi ajatus on ollut, että olisi sertifiointia äh, ja tällaisia valvontajärjestelyjä. Äh, ja kysymys on usein yksityisistä yrityksistä, jotka tarjoavat näitä sertifiointeja ja muita valvonnallisia toimia. Tämä liittyy niiden yritysmalliin ja pitäisi pyrkiä sitten tätä kautta saattamalla nämä yhteyteen, nämä sidosryhmäiden kanssa saattaa myöskin hallinto käyttämään näitä. Me olemme... Kiitos. Kiitoksia, suuret kiitokset, hyvä pääjohtaja. Kuten kaikki tässä kuulimme, en mitään valituksia ei tullut, vaan huomiot olivat pikemminkin myönteisiä. Te vastasitte hyvin tyhjentävästi ja perusteellisesti kysymyksiimme, joten tämä on oikein myönteinen tulos tästä kokouksesta, sen voidaan kyllä sanoa. Toivotamme teille onnea uudelle toimikaudellenne. Kaikkea hyvää. And uh, the last point for this morning. Tämän aamun viimeinen kohta. Eikös vielä ole aamu kuitenkin aamupäivä tässä menossa? Kyseessä on maan havainnoinnin satelliittitietojen levittämistä kaupallisiin tarkoituksiin koskevan direktiivin esittely. Johtaja Philippe Brunet Euroopan komissiosta. Tervetuloa, hyvä johtaja. Olette yritys- ja teollisuuspääosaston johtaja. Kyseessä on direktiivi, joka vastaanotettiin kesäkuussa ja yleisesti ottaen tarkoituksena on saada aikaan selkeät ja lailliset puitteet Euroopan unioniin koskien tätä teräväpiirto satelliittien kuvatuotteita ja palveluita. Voin myös äh, kertoa teille, että Neli Ferocci, joka on teollisuus- ja pekoyrityksistä vastaava komission jäsen, vastaa kysymyksiin myös tällä alalla ensi kerralla, ensi kokouksessamme. Eli ainoastaan ole kyseessä talouden kilpailukyky ja uudelleen teollistaminen, vaan myös kaikki äh, problematiikat, jotka liittyvät tähän satelliittitietojen levittämiseen kaupallisiin tarkoituksiin ja Galileoon ja tällaisiin asioihin. Nyt haluaisin pyytää teiltä alustuspuheenvuoronne. merci à la... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Itren valiokuntaa kutsusta te olette jo aikaisemmin tutustuneet Galileo- ja Kopernikus-ehdotuksiin. Tutkimusohjelmat avaruusalalla ovat siis kyseessä ja varmaankin hyvin helposti pääsette kärryille myös tästä ehdotuksesta. Maanhavainnoinnin satelliittitietojen levittäminen kaupalliseen tarkoituksiin on aika uusi ja monitahoinen ala, mutta siihen liittyy merkittävää potentiaalia, sekä taloudellista että teknologista potentiaalia. Kyseessä on yksi pilariutta avaruuspolitiikkaa komissiossa – erityisesti koskien maan havainnointia. Ja on muistettava, että mikäli avaruusasiassa nämä tekniikat ovat haasteita ja teknisiä vaikeita, niin ja niihin liittyy myös merkittävää poliittista mm, painostusta, niin näiden sovellusten kautta avaruus saadaan lähemmäksi reaalitaloutta ja kansalaisten palvelukseen. On paljon järjestelmiä ja palveluja, eh, jotka tulevat avaruudesta, jotka ovat täysin välttämättömiä hyvinvoinnille, joko suoraan tai välillisesti. Tämän lisäksi avaruussektori on, teoli- on tieteellisen edistyksen moottori siihen liittyvän tutkimuksen kautta, mutta se toimii erityisesti katalysaattorina, kun pyritään luemaan eh, yllä alkuvaiheen palveluja PK-yrityksissä. Tämä on siis suuri kasvun moottori. Haluaisin mainita televiestinnän, navigoinnin ja maanhavainnoinnin esimerkkeinä. Maan liittyvät palvelut ovat välineitä, jotka ovat jo nyt välttämättömiä. Esimerkiksi tietenkin tunnemme sääennustukset, ympäristön seurannan, kriisien seurannan ja katastrofien, luonnonkatastrofien seurantan, seurannan, kun kyseessä on ihmisen aiheuttamat katastrofit. Ja tämä, näiden merkitys kasvaa vain tulevaisuudessa. Se merkitsee sitä, että tällaisten tietojen kysyntä tulee lisääntymään myös. Tästä syystä komissio on korostanut maan havainnointia kolmen suuntaviivan mukaisesti, jotka ovat mielestämme tärkeitä, niin että mahdollisimman tyhjentävästi tätä problematiikkaa voidaan seurata. Ensinnäkin Kopernikus-ohjelmasta ilmoittaminen. Toinen seikka liittyy siihen, että, ed- että edesotetaan poli- teollisuuspolitiikkaa siltä osin, kun se on tärkeää avaruuspolitiikkaa varten ja myös avaruusohjelmien sovellusten osalta. Tästä annamme tiedonannon, annamme tiedonannon helmikuussa 2013. Ja kolmas kohta on tietenkin tutkimus. Ilman tutkimusta ei ole innovointia. Ja avaruus eh, tutkimus edellyttää aina enemmän innovointia. Avaruus on eh, strategia Eurooppa 2021 keskeistä pilareista. Eurooppa on, on oltava vahvasti läsnä tällä alalla. Jotta haasteisiin voidaan vastata, tarvitaan kilpailukykyistä ja vahvaa avaruusteollisuutta. Jotta avaruusteollisuus voisi olla kilpailukykyistä ja vahvaa, tarvitsemme eurooppalaista avaruuspolitiikkaa, joka on uskottavaa ja joka on samalla tasolla muiden alueiden kanssa, erityisesti huomioiden Yhdysvallat, ja jonka kautta voidaan pyrkiä pääsemään tavoitteisiin koskien kasvua ja kehitystä tavoitteen sen pääsemiseksi tämä direktiivän ensimmäinen askel ja pitkällä aikavälillä tarkoituksena on antaa Euroopan avaruusteollisuudelle samat edut kuin kilpailijoilla kansainvälisesti on käytettävissä erityisesti huomioiden amerikkalainen teollisuus. Tiedonannossa, jonka mainitsin juuri, olemme määritelleet viisi tavoitetta, joihin kuuluvat johdonmukaisten juridisten puitteiden luominen – sääntelypuitteiden luominen, joka voisi olla luonnos eurooppalaiselle avaruuspolitiikalle tai eurooppalaiselle avaruusoikeudelle. Tämä direktiivi, jota tulen, josta tulen pian puhumaan enemmän, on tärkeä, koska se liittyy näihin viiteen prioriteettiakseliin, jotka mainittiin helmikuun tiedonannossa – Olemme sitä mieltä, että parantamalla sääntelyympäristöä kaikki ympäri, yritykset, jotka tarvitsevat avaruudesta tulevia tietoja sekä suoraan että välillisesti, niiden pitäisi voida hyötyä tilanteesta, jossa voidaan varmistaa avoimuus ja jossa järjestelmät ja tietojen toimittaminen on kestävällä tavalla varmistettu. On helppoa ymmärtää, että ei ole mitään sen pahempaa kuin se, että yrittäjänä mm, tarjotaan palvelua, joka perustuu tietyille tiedoille, ja jos sitten tuleekin yksipuolisesti tai osittain muutoksia sääntelyyn jossakin jäsenvaltiossa, käykin niin, että, että näitä tietoja ei enää saadekaan, ja näin ollen koko tämä sijoitus on mennyt hukkaan eikä loppukuluttaja saa käyttöönsä johdannaistuotteita. Direktiivin ehdotus on nyt ensimmäinen lainsäädäntöhanke, jonka komissio on laatinut, joka käsittelee avaruuden taloudellisia jatkotuotteita, eikä siinä suoraan viitata näihin e, avaruusohjelmiin Galileo ja Kopernikuksen, eikä se myöskään ole osa tutkimusohjelmaa. Tämän direktiivin ta- tavoitteet voisin vielä mainita uudelleen. Nämä ovat nämä yleiset tavoitteet. Tarkoituksena on siis edistää kasvua ja toimintaa, joka liittyy maan Euroopan markkinoilla erityisesti palvelumarkkinoilla. Voitaisiin myös sanoa, että halutaan edistää innovointia ja suoritusta näillä aloilla niin, että toimintaa ei harjoiteta ainoastaan Euroopan markkinoilla, vaan että niitä voitaisiin viedä myös ulos. Loppujen loppuksi uskon, että kyseessä on tässä direktiivissä se pilari, jolla pyritään edistämään kilpailukykyä. Euroopassa tällä sektorilla. Sitten globaalilla sektorilla niin satelliittitietojen sektori on suuressa voimakkaassa kasvussa kaikkialla Euroopassa. No, on, meillä on hyvin suuria yrityksiä alalla, ja toiset ovat pienempiä. PK-yrityksiä ja mikroyrityksiä on, on valtavasti tällä alalla olemme hyvässä asemassa, mutta kuitenkin hyvin kaukana Yhdysvalloista vielä. Kilpailu vain kiristyy Kanadan taholta, Kiinasta. Tulevaisuudessa myös Intia tulee kilpailemaan kanssamme ja tietenkin Yhdysvallat, jotka jo mainitsinkin. Kasvu on hyvin merkittävää todella tällä sektorilla. Sitten asia, joka oli tärkeä pohdittavaa, koskee sitä, että, että ne jäsenvaltiot, joilla on satelliittitietoja, jotka ovat teräväpiirtoisia, näitä jäsenvaltioita on hyvin vähän. Tällä hetkellä vain kolmella jäsenvaltiolla, tulevaisuudessa viidellä, on tällaista teräväpiirtotietoa käytettävissään. Tällä hetkellä todella maat, jotka voivat hyödyntää näiltä viideltä, kolmelta tai viideltä jäsenvaltiolta saatavia tietoja voivat kuitenkin olla kaikessa 28 jäsenvaltiossa. Siksi on hyvin tärkeää, että tätä raaka-ainetta olisi kaikkien saatavilla. Joten näiden taloudellisten näkökohtien lisäksi olisi varmistettava, että tiedot kulkevat Euroopassa helposti ja tähän direktiivissä pyritään. Mitä keinoja sitten käytämme? Ensinnäkin olemme antaneet eh, yhteisen ja sitovan määritelmän teräväpiirtoisia satelliittitietoja varten, ja tämä perustuu mitattaville tavoitteille ja kriteereille, joita sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin. Saattaa olla, että tämä vaikuttaa aivan itsestään selvältä, mutta tähän mennessä tällaista määritelmää ei ole ollut. Ja näin ollen eh, sääntelyn kohteena ei ole ollut samankaltaiset tiedot, joten toisin sanoen taloudellisesti tulos on ollut vahingollinen. Toiseksi direktiivissä on velvoite valvoa asianmukaisesti tämän tyyppisten tietojen levittämistä silloin, kun ne ensimmäistä kertaa saatetaan kaupan, kaup- kaupattavaksi Euroopan unionissa. Kun tiedot on tarkistettu ja ja jäsenvaltio on taannut niiden asianmukaisuuden direktiivin kan, vaatimusten kanssa. Tämän jälkeen jäsenval, muiden jäsenvaltioiden on hyväksyttävä näiden tietojen vapaa liikkuvuus. Kolmannekseen, ja tämä on ehkä kaikkein tärkein asia, meillä on sitovia sääntöjä, jotka koskevat avoimuutta ja näkyvyyttä, jota jäsenvaltioihin sovelletaan. Viittasin jo tähän ongelmaan. Meidän on varmistettava ennustettavuus, kun yritys ryhtyy toimiin tiettyjen tietojen pohjalta, joka on sen raaka-ainetta, tarvitaan ikään kuin toimitusvarmuutta. Ja näin ollen on valtavan tärkeää, että yrityksessä tiedetään etukäteen, että ne tiedot, joita aiotaan käyttää, että näitä tietoja todella sitten jatkuvasti on käytettävissä. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, olemme valinneet direktiivin tässä käyttöön, koska kuten mainitsin, on, meillä on direktiivejä, joilla on jo palveluntarjoajia, joilla, jotka ovat jo perustaneet tietojen valvontajärjestelmiä. Sitten on jäsenvaltioita, jotka tulevat tähän mukaan, mutta on paljon jäsenvaltioita, joilla ei ole olemassa tämän tyyppistä palvelua. Direktiivi oli siis sopiva väline, koska riippuen siitä, missä vaiheessa kehityksessä ollaan menossa kussakin valtiossa valvontojen, valvonnan ja palvelujen tarjoajien osalta. Niin valtiot voivat ottaa osaksi kansallista lainsäädäntöä ne osat direktiivistä, jotka vaikuttavat asianmukaiselta. Tässä lyhyesti tämä esittely on. Nyt olen tietenkin käytettävissä, ne voin vastata kysymyksiinne. Thank you very much, uh, Mr. Director. Uh, we would like... Kiitoksia, hyvä johtaja. Mielellämme keskustelisimme tästä nyt välittömästi. EPP-ryhmän nimissä Rova Angelika Niebler. Hän aikaisemmin johti tätä komiteaa. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun saanen kiittää johtajaa tästä selkeästä analyysistä ja selvennyksestä sen suhteen, mikä on tilanne maan havainnoinnin suhteen. Kesäkuussa osallistuin Mündenissä konferenssiin, johon osallistuivat PK-yritysten edustajia, jotka olivat erittäin kiinnostuneita käyttämään näitä raakatietoja ja tarjoamaan sitä kautta tuotteita ja palveluja. Pari kysymystä teidän suuntaan. Voisitteko vielä tarkentaa seuraavaa? Mitkä ovat ne keskeisimmät haasteet, jotta näistä tiedoista voidaan johtaa tuotteita ja palveluja. Sanoitte, että pitäisi luoda oikeuskehys. On jo olemassa valvontakeskuksia. Mynden, josta minä tulen, niin siellä on Galileon valvontakeskus ja siihen liittyy myöskin Kopernikus, mutta nyt herää kysymys, että kuka loppujen lopuksi tekee päätöksen siitä, että ketkä saavat näitä tietoja käyttöönsä. Meidän täytyy varmistaa, että kun yritykset näitä tuotteita ja palveluita tarjoavat tietoihin perustuen, niin saavat jatkuvasti näitä tietoja käyttöönsä. Eli mikä taho vastaa tästä luvanannosta? Komissio, vaiko ESA, vai pitäisikö luoda vielä jotain muita yksiköitä? Eli miten tämä käytännön kannan näkökulmasta katsottuna etenee? Se minua kiinnostaisi. Ja sitten vielä kysyisin seuraavaa. Miten aiotte markkinoida sitä, mitä Euroopan unioni voi tarjota raakatietueina. Viittasitte jo hyvin tuloksiin, mutta jäsenvaltiota 28 kappaletta, joten miten aiotte varmistaa sen, että niissä, ne jäsenvaltiot, joissa ei ole olemassa pohjaa tällaiselle tuotteiden palvelujen johtamiselle, niin että sielläkin päästäisiin hiukan eteenpäin. Siinäpä kysymykseni. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Seuraavana ECR Tosanovski. Sedo, já bych také se chtěl poděkovat. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää herra johtaja hyvin yksityiskohtaisesta selostuksesta koskien valmistella olevaa direktiiviä on varmastikin hyvä, jos meillä on täsmällistä tietoa ja että saamme tietää, mikä on direktiivin vaikutusala. Ja totta kai on tärkeää, että tieto on avointa. EU ja EUn jäsenvaltiot nimittäin eivät ole ainoita, jotka pystyvät käyttämään näitä tietoja. Kysymys on hyvin arkaluontoisesta tiedosta, jolloin sitä täytyy hallinnoida tiettyjen sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti. Toisaalta me olemme aiemmin voineet nähdä, että jotkin direktiivit ovat luoneet hallinnollisia esteitä, jotka rajoittavat tietojen saatavuutta. Ja jatkan siitä, mitä kollega Nibla sanoi. Kysymykseni kuuluisi, miten tietoja käytetään? Kuka, mikä instituutio hallinnoi tätä? Ehdotukseni kuuluisi, että käytettäisiin jotakin olemassa olevaa sääntelyinstituutiota niin, että se kantaisi vastuun myös tästä. Tätä kautta voitaisiin välttää esteiden luominen jäsenvaltioissa ja saataisiin aikaan selkeitä, täsmällisiä määritelmiä ja nimityksiä. Hallinnolliset esteet ovat minun mielestäni se asia, joka eniten on huolestuttava, koska direktiivi saattaa avata suuret markkinat tulevaisuudessa – ja on tärkeää, että tietoa kuitenkin valvotaan. Kiitoksia näistä huomioista. Seuraavana edustaja Tsenike. Eh, hi, eh, I would like to ask, uh, well, eh, this... Niin, kysyisin seuraavaa. Kyse on tiedoista, joita kerätään julkisin varoin. Eli Tähän ovat kaikki Euroopan unionin kansalaiset investoineet. Ja jos ymmärsin teidät oikein, niin nämä pitäisi olla tietenkin kaikkien saatavilla. Se olisi hyvä asia. Myöskin suurten yritysten käytettävissä, jotka hyötyvät näistä tiedoista. Joten nyt kysyisinkin teiltä, onko tämä se looginen etenemistapa, kun Julkisen varoja leikataan muutenkin. Mutta tuotto menee muille. Ja jos yritykset tekisivät samalla tavalla, en usko, että he luopuisivat tuotteesta ilmaiseksi. Jos yritykset hyötyvät näistä tiedoista, niin eikö heiltä voitaisiin jonkun verran myöskin maksuina laskuttaa, kun kansalaiset kerran ovat itse osallistuneet näiden tietojen keräämisestä aiheutuneisiin maksuihin? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Onko muita kysymyksiä? Tai esittää huomioita? En näe. Joten olkaa hyvä, johtaja voitte vastata näihin kysymyksiin ja esittää loppu lausuntonne muutenkin. Reino. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitkä ovat merkittävimmät haasteet? Rova Niebler mainitsikin ne. Sehän koskee sitä, että varmistetaan menettelyjen avoimuus kansallisella tasolla. Tällä hetkellä tämä on erittäin tärkeä asia ja tässä tietyllä tavalla viitata myös ei vastata näihin kahteen muuhun kysymykseen. Emme me lue mitään tilannetta. Meillähän on tällä hetkellä kolme jäsenvaltiota, joissa on olemassa olevia menettelyjä. Ne ovat hyvin erilaisia. Ne perustuvat erilaisille kriteereille. Ne ovat vaiheissa, joita ei voida verrata toisiinsa, eikä näitä voida myöskään ennakoida, koska tässä on hyvin vähän objektiivisia elementtejä mukana näissä menettelyissä. Varmastikin ymmärrätte myös sen, että Direktiivi on aika arkaluontoisella alalla, koska yhtäältä meidän on varmistettava että levitetään näitä teräväpiirto, satelliittitietoja kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä direktiivi hän soveltaa, soveltuu ainoastaan kaupallisiin tarkoituksiin, kun kuitenkin onhan niin, että teräväpiirto satelliitti budjettitiedoissa on myös turvallisuuteen, siviiliturvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä arkaluontoisia asioita mukana, joten tarvitaan järjestelmä, jossa erotellaan ne toisistaan ja jonka kautta voidaan mahdollisimman laajasti levittää näitä tietoja niin, että samalla jäsenvaltiot kuitenkin voivat pitää huolen omasta turvallisuudestaan ja puolustuksestaan. Tämä on tällaisia varoventteleitä. Direktiivissä sanotaan jäsenvaltio, tai direktiivin ehdotuksessa todetaan jäsenvaltioille, että ensinnäkin olisi perustettava kuhunkin jäsenvaltioon menettelyt ja viranomainen niin, että se olisi hyvin selkeä ja hyvin määritelty. His telephone call elsewhere. It's very... pitää kollegaa käymään puheluaan talon ulkopuolella. Se ei ole, tämän salin ulkopuolella se ei ole mikään kohteliasta kollegoja eikä puhujaa kohtaan. Et donc, c'est, euh, si vous voulez, un, un équilibre à obtenir en... On siis päästävä tasapainoon suu, nämä, ne tiedot, jotka eivät ole arkaluontoisia, ne olisi levitettävä mahdollisimman laajasti. Ja sitten on äh, arkaluontoiset tiedot, joihin tarvitaan selkeät kriteerit niin, että etukäteen tiedetään, että ne luokitellaan arkaluontoisiksi ja niihin edellytetään sitten lupaa niiden käyttöön. Tästä syystä sen jälkeen, kun jäsenvaltio on nimittänyt hallinnon elimen, joka vastaa tästä tarkastuksesta, olisi kaksivaiheinen menettely, niin että ensimmäisessä vaiheessa meillä olisi tällainen tietojen luokittelu, onko kyseessä arkaluontoistiedot vai ei, ja tässä olisi direktiivissä määritellyt luokat. Mikäli vastaus on kyllä, kyseessä on arkaluontoiset tiedot, tässä tapauksessa tarvitaan lupamenettelyä, jossa jälleen objektiivisten kriteerien mukaan tietty elin määrää, että nämä, tämä osa arkaluontoista tiedosta voidaan levittää ja tätä toista osaa ei voida levittää. Ja kun tämä kaikki on tehty siinä jäsenvaltiossa, jossa tietojen tarjoajakin sijaitsee, niin ajattelimme, että olisi mahdollista, että mikä tahansa käyttäjä missä tahansa jäsenvaltiossa voisi sitten käyttää näitä tietoja sen jälkeen, kun jäsenvaltio on antanut luvan niiden käyttöön. En, en ole itse ju, ju, ju, juristi, en nyt haluaisi tätä tehdä vaikeammaksi, mutta, mutta tämä on vähän niin kuin Cassis de Dijon tapaus oikeusasiana, että sen jälkeen kun, kun yksi jäsenvaltio on antanut luvan omassa jäsenvaltiossaan tiettyjen tiedon levitykseen, ne voidaan, ne voidaan levittää myös muihin valtioihin. Nibler mainitsi, että nämä tiedot, joita levitetään kolmansiin maihin, voi, voi, voi olla ongelma, mutta ei tämä direktiivi aiheuta sitä ongelmaa, vaan ongelma on jo olemassa. Jos teillä on arkaluontoisia äh, tietoja, jotka on vapautettu kolmannissa valtiossa ja ne ovat nyt sitten netissä saatavilla, niin onhan aivan selvää, että ei tällä direktiivillä voida muuta kuin säädellä tietojen käyttöä sen jälkeen, kun ne saapuvat Euroopan unioniin. Mitä sitten tulee turvallisuuden ja tietojen saatavuuden välisen tasapainoon, niin järjestelmän mukaan tasapainoon päästään eri tavalla. Olemme tästä syystä rajoittaneet direktiivin vain yleisiin kriteereihin niin, että kukin jäsenvaltio voisi sitten eh, omien tietojensa mukaan eh, saada hiukan liikkumavaraa tässä. Esimerkiksi saattaa olla optisen, optisen spektrin tai muiden mukaisia kriteerejä tai esimerkiksi infrapuna uudet tietyt voi pitää ottaa huomioon, mutta me emme tällaisia asioita tiedä, eikä kukaan tiedä, mitä tulee olemaan käytettävissä 10-15 vuoden jälkeen. Joten hieman liikkumavaraa tähän on jätettävä. Sitten nämä julkiset ja yksityiset tiedot ja niihin liittyvät ongelmat. Kopernikusjärjestelmässä päätimme, että meillä on avoin äh, tietojen käyttöoikeus. Amerikkalaiset tekevät aivan samalla tavoin Landsat-järjestelmässä. Ja sanotaanpa nyt tämä aivan rehellisesti, miksi halusimme, että Kopernikuksella olisi avoin järjestelmä? No tietenkin siksi, että ollaan kilpailussa Landsat tietojen kanssa, koska silloin kun merkittävällä tavalla vapautetaan tietoja, niin ikään kuin samalla valvotaan niitä palveluja, joita, joita näiden tietojen kautta tarjotaan. Ja toivomme, että Kopernikus-tiedot otettaisiin, otettaisiin enemmän käyttöön kuin Landsat-tiedot. Ne ovat tie, ilmaisia. Kaupalliselle sektorille jäävät ainoastaan ne tiedot, jotka ovat teräväpiirto tietoja. Tällä hetkellä Lancet ja Komernikus eh, ohjelmat eivät näitä tietoja tarjoa suurelle yleisölle ja teollisuudelle Landsatin ja Kopernikuksen tarjoamat tiedot tietenkin riittävät. Kuitenkin on joitakin hyvin täsmällisiä sovelluksia, jotka tulevat edellyttämään teräväpiirto kuvaa ja ainoastaan tällä sektorilla tulemme säätelemään. Suurin osa teräväpiirtojärjestelmistä ovat joko sotilaallisia tai kansallisia, eli toisin sanoen ne eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, koska se koskee ainoastaan kaupallisiin tarkoituksen tarkoitettavia tietoja, ja niiden osalta on valtavasti yrity- yksityisiä yrityksiä, joilla on jo omat järjestelmänsä. Ja näin ollen näitä tietoja tulemme nyt säätelemään. Thank you very much, um, Mr. Philippe Brunner, for your uh, remarks and presented, uh, presenting your, uh, your new. Paljon kiitoksia näistä kommenteista ja esittelystä. Me tiedämme, että sääntelykehys on hyvin pirstoutunut, johdonmukaisuuden puute on olemassa, me tarvitsemme avoimuutta ja ennustettavuutta, niin kuin sanoitte, ja keskeinen tehtävä on saada aikaiseksi johdonmukainen lainsäädäntökehys, jota sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä oli selkeä viesti. Oikein paljon kiitoksia näistä selvennyksistä, antamistanne selvennyksistä ja kiitokset, että pääsitte tänne meidän vieraksemme. We will meet. Okay, okay. Could be. Uh, dear colleagues, we'll meet. Arvon kollegat, jatkamme kolmen tunnin kuluttua. Olemme pysyneet hyvin aikataulussa, joten me jatkamme iltapäivällä kello 15. Kiitoksia.